ja esittää espanjalaisille kollegoilleni niin sydämelliset onnittelut. Aha, sinä olet paikalla. Onnittelut tuosta maailmanmestaruudesta. Se ei tietysti kuulu meidän toimialaamme, mutta alankomaalaiset kärsivät hyvän tappion. Saksalaiset eivät sitten olleet niin hyviä tai pelasivat hyvin, mutta eivät olleet tuloksen kannalta hyviä. Mutta aina parin vuoden välein tulee uusi mahdollisuus ja näin lähdemme käymään työtämme tältä päivältä läpi toivotan aivan erityisesti tervetulleeksi vieraan, joka on tänään joukossamme nimittäin Unkarin kansallisen kehityksen ministeri herra Thomas Felegi on täällä joukossamme. Sydämellisesti tervetuloa ja hän haluaa hiukan tarkastella tätä meidän työtämme. Weil sie ja die Nächsten sind, die, die koska hän on tulossa Unkarin puheenjohtajakausi ja näin pääsenkin suoraan seuraavaan aiheeseen. Toivotan tervetulleeksi ministerit, jotka ovat täällä tänään Belgiasta. Herra Jean-Claude Marcour ja herra Benoit Serex, sydämellisesti tervetuloa tätä kohta käynnistyvää keskusteluamme varten, mutta näin aluksi kysyn, onko teillä vielä jotakin toiveita esityslistan suhteen? Ei näytä olevan. Ja näin voimmekin saman tien siirtyä esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Kyse on nimittäin siitä, että näiden kahden ministerin kanssa, jotka toivotan sydämellisesti tervetulleeksi, toivotan heille onnea ja menestystä Belgian puheenjohtajakaudelle. Tämähän on hiukan hankala aika, ajanjakso puheenjohtajakautta varten, koska kuukauden, takia, kuukauden loman takia tästä tulee vähän lyhyempi. Olen varma, että teemme hyvää yhteistyötä. Syyskuussa lokakuussa on tullessa monia merkittäviä aiheita käsittelyyn ja siksi sydämellinen tervetulo toivotus. Annan teille molemmille puheenvuoron. Missäpä järjestyksessä? Aloitatteko te vai herra Sirex? En tiedä kumpi. Herra Mäkuh, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minulle on suuri kunnia olla täällä teidän kanssanne tänään. Ja haluaisin aluksi sanoa, että on erittäin miellyttävää olla täällä minulle, sillä vuosi sitten parlamentin jäsenenä 14. heinäkuuta. Noin vuosi sitten minä olin siis parlamentin jäsen ja eräät teistä jotka olette olleet Strasbourgissa, tietävät, että minun täytyi luopua tästä paikasta, joka oli erittäin miellyttävä minulle, koska minulle uskottiin Vallonian ää, äh, vara puheenjohtajuus, mutta minä olen aina ollut hyvin kiinnostunut Euroopan asioista, Euroopan parlamentin asioista. Ja vuosi sitten olin mukana ja minulla oli erittäin suuri ilo. Ja tämä on erittäin suuri ilo olla täällä tänään ja olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentti erityisesti Lissabonin sopimuksen mukaan on saanut uusia valtuuksia. Me voimme jatkaa työtämme ja kaikkia sitä tärkeyttä, mikä parlamentilla on Lissabonin sopimuksen kautta. Ja federaation ministerinä sanon, että minulla ja Benoit Sedeksillä on suuri ilo olla täällä teidän kanssanne tänään, sillä me kaksi ministeriä olemme alueellisia ministeriöitä, jotka edustavat kuitenkin tietenkin koko federaatiota. Ja belgialaisena ministereinä olemme täällä teidän edessämme. Emme vain ministereinä, jotka edustavat jotakin osaa ja Belgia on myöskin pieni maa ja se haluaa paljon kontakteja muiden kanssa. Ja kuten puheenjohtaja sanoi äsken, Belgia ei ehkä ole maa, jossa olisi nyt liittovaltion hallitus, vallassa, mutta me olemme varmoja, että äh, Belgian puheenjohtajuuskausi pystyy vastaamaan täysin näihin haasteisiin, joita meillä on tänä vuonna 2010. Ja meillä on tarkoitus työskennellä teidän kanssanne parhaiten mahdollisella tavalla. Ja olemme teidän käytössänne joka hetki, kun parlamentti haluaa tehdä yhteistyötä ja kun toivotte puhua meidän kanssamme, minä ja kollegamme ajattelemme, että äh, on hyvin suuri ilo vastata teidän kysymyksiinne ja pyyntöihinne myönteisesti. Haluaisin hyvin lyhyesti, uskon, että kaikki te jo tunnette Belgian puheenjohtajuuskauden pääperiaatteet, mutta koska meitä on monia, jotka tulemme puhumaan nyt pitkästi, haluaisin suoraan käydä asiaan ja puhua tärkeimmistä asioista. Belgian puheenjohtajuuskausi tulee olemaan luonnollisesti sellainen, jota Euroopan unionin Eurooppa 2020-strategia tulee merkitsemään. Ja mitä meihin tulee, tärkein toimi on teollisuuspolitiikka modelisaation aikana. Ja herra puheenjohtaja, jos sallitte, minulla on ensimmäisenä kohtana tässä dokumentissa tutkimus, jonka olemme tehneet koskien teollisuuspolitiikkaa ja Euroopan unionia, joten jos sallitte tässä alussa minun käsittelemään lyhyesti tätä asiakirjaa, joka on tehty kolmella Belgian virallisella kielellä, ranskaksi, hollanniksi ja saksaksi, jotta kaikki voisivat sen ymmärtää. Toivon, että tämä elementti, joka tulee olemaan luonnollisesti teidän käytössänne, kaikkien teidän valiokunnan jäsenten käytössä, tekee teille mahdolliseksi pohtia sitä, mitä me olemme tehneet tämän teollisuuspolitiikan suhteen mondialisaation kautena ja kestävän kehityksen aikana. Me olemme varmoja siitä, että Euroopan talous on ja sen täytyy tulevaisuudessakin olla teollista. Sen pohja on teollinen ja siihen kuuluu väistämättä inhimillinen aspekti ja kestävän kehityksen aspekti kaikessa laajassa merkityksessä. Se ei ole mikään pakote meille. Usein ajatellaan, että tämä on jonkunlainen rasite tai pakote vastata näihin kestävän kehityksen vaatimuksiin, mutta minä en ole sitä mieltä kestävyys suuressa laajassa merkityksessä tarkoittaa sitä, että otetaan mukaan ympäristö- ja sosiaaliaspektit ja että me muutamme nämä rasitteet mahdollisuuksiksi. Ja me haluaisimme myös ottaa sosiaalisen aspektin mukaan tähän, sillä teollisuus perustuu ihmisten työlle ja teollisuuden kehitys mondialisaation aikana voi olla mahdollinen vain ihmisten kanssa. Tähän otetaan mukaan myöskin innovaatio, innovaatio kilpailukykyisenä aspektina modernisaation aikana. Belgia ottaa nämä politiikat poikki tieteellisesti mukaan ja ottaa Euroopan teollisuuden ulkoisesti mukaan erityisesti sellaisen politiikan kautta, joka on teollista, kestävää ja joka ottaa huomioon PK-yritykset, joka lepää myöskin innovaatioiden ja sellaisten välineiden varassa, jotka ovat olleet näillä kahdella alalla aikaisemmin tehokkaita. Tässä kontekstissa me olemme pyytäneet seuraavina päivinä, eli 14. ja 15. heinäkuuta, epävirallisen ähm, teollisuusneuvoston kokouksen koolle. Se järjestetään kahdessa osassa. Se käsittelee poliittista, äh, anteeksi, teollisuuspolitiikkaa modernisaation puitteissa ja toisaalta innovaatioita teollisuuden alalla. Innovaatioita käsitellään myöskin yhteisessä istunnossa tutkimus- ja teollisuusministeriöiden kanssa korostaen innovaation poikkitieteellistä luonnetta. Toinen heinäkuuta aloitimme Belgian puheenjohtajuuskauden. Tämä oli minulle jotakin hyvin tärkeää. Aloitimme sen konferenssilla Euroopan sosiaali- innovaatioteeman puitteissa. Yhdistimme tässä monta aspektia, erityisesti keskusteollisuuden ja, ja talouden ja myöskin Flanderin, Brysselin ja muiden alueiden aspektin. Ja me tulemme myöskin kiinnittämään huomiota siihen, että ne odotukset, joita on ilmaistu, saavutetaan. Erityisesti tulemme ajatelemaan innovaation rahoitusta Euroopan laajuisella tasolla, Euroopan koko klusterissa ja ei-teknologisen innovaation, innovaation pääsyä ja kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten ähm, tarkasteluvälineiden käyttöä. On tärkeää, että meillä on horisontaalinen arviointitapa tässä teollisuuspolitiikassa sekä sektoriaalinen arviointitapa. Sektoreilla on omat ominaisuutensa, erät niistä ovat kansallisia, kuten erät, kansallis, jäsenvaltiot toivovat, mutta meillä on myöskin kansainvälisiä yrityksiä, jotka vaativat myöskin Euroopan laajuista lähestymistapaa, mitä tulee näihin eri erityispiirteisiin. Herra Hyskään, joka on ArcelorMittalin vastuuhenkilö, tulee puhumaan tästä asiasta meidän epävirallisessa kokouksessamme hyvin tarkasti. Eräät muut teemat ovat sellaisia, että niitä on pakko myöskin käsitellä tässä puitteissa, teollisuuden puitteissa, mitä tulee kilpailukykyyn, julkisen valvonnan aspekti on hyvin tärkeä ja keskeinen tässä kriisin aikana. Komissio on julkaissut monia julkilausumia, jotka käsittelevät suorasti tai epäsuorasti julkisten auktoriteettien paikkaa ja myöskin niitä puitteita, joita todellinen teollisuuspolitiikka vaatii. Voisin viitata esimerkiksi julkilausumaan, joka käsitteli julkisia hankintoja ja ajattelen valtion tukia, jotka ovat sellainen kysymys, jota täytyy käsitellä, mitä tulee talouteen. Koordinaatio eri tasojen välillä, mitä tulee esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihtoon, on erittäin tärkeää, jotta me voisimme saavuttaa hyvän teollisuuspolitiikan ja hyvän innovaatiopolitiikan. Ja talouden vihertyminen lepää sellaisella ajattelulla, joka ottaa huomioon Euroopan teollisuuden energiaaspektit. Me tulemme järjestelmään syyskuussa kokouksen, joka tulee osallistumaan vihreän talouden rakentamiseen ja on selvää, että tämä talous tulee olemaan meidän pohdintojemme keskipisteessä. Talouden muutos on meidän talouspolitiikamme keskiössä. Me olemme työskentelleet monen Euroopan maan kanssa tämän asian suhteen ja tulokset tulevat olemaan teidän käytössänne Belgian puheenjohtajuuden nettisivuilla. Me olemme työskennelleet, jotta voisimme saavuttaa sellaisen ähm, identifikaatiosysteemin, joka olisi riittävä. Ähm, yritykset ovat työskennelleet tämän puolesta, mitä tulee pk-yritysten innovaatioihin ja mitä tulee eri politiikkoihin ja hallintoon. Yksi asia on meille erittäin tärkeä. Eri sosiaalikumppanien yhdistäminen ja eri osapuolten ottaminen mukaan tämän eurooppalaisen teollisuuden muutokseen. Tämä teema tulee olemaan erään konferenssin aiheena. Tulemme järjestämään sen äh, marraskuussa Liegin lähellä. Lopuksi haluaisin lopettaa tähän pienen yhteenvetoon käsittämättä nyt sitä jättämättä käsiteltään sitä asiaa, joka minulle läheinen, eli PK-yritykset. PK-yrityksiä on kriisi koskettanut suuresti. Yli 120 000 yritystä on sulkenut toimintaansa viime vuonna. Er-, eräät toiset ovat kestäneet kriisin paremmin. Ne ovat sellaisia, joissa työntekijöitä kriisi on koskettanut suuresti usein, sekä alihankkijoita että aliyrityksiä. Me kiinnitämme siis hyvin paljon huomiota tälle erityisesti Small Business Actin uudelleenlaadinnassa ja mitä tulee innovaation rahoitukseen tai sellaisten puitteiden laatimiseen, jotka voivat helpottaa innovaatiota ja PK-yritysten kehitystä. Me tulemme liittymään todelliseen Äh, politiikan koko Euroopan tasolla tätä PK-yritysten klusteria koskien. Me olemme avoimia kaikille sellaisille aloitteille, joita tässä aiheessa tehdään. Ja haluaisin sanoa teille, että minua huolestuttaa se, äh, että näitä aloitteita ei joskus oteta tarpeeksi huomioon. Kiitoksia teidän huomiostanne. Kiitän tästä ähm, herra ministeri, ja sitten annan näiden suvoksille puheenvuoron, koska meidän täytyy pyrkiä käyttämään aikamme mahdollisimman järkevällä tavalla hyväksi. Olkaa hyvä. Joo, äh, me... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ähm, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kuten kollegani, haluaisin kiittää teitä siitä, että saamme tilaisuuden täällä teidän edessänne puhua tänään ja puhua niistä asioista, jotka minusta ovat tärkeimpiä, mitä tulee Belgian puheenjohtajuuskauteen, mitä tulee tutkimukseen, jotta pääsemme kriisistä kuiville ja voimme säilyttää sosiaalisen mallimme. Euroopan täytyy pyrkiä erilaiseen kasvuun, uudenlaiseen kasvuun, sellaiseen, jonka moottori on tutkimus ja innovaatio ja yhä vähemmän ehtyvien luonnonvarojen käyttö. Belgian puheenjohtajuuskausi on sitoutunut tähän ajatukseen ja me pyrimme eh, vahvistamaan kaikkia siltoja tutkimuksen, innovaation, eh, korkeakoulutuksen välillä, jotta voisimme kehittää vielä enemmän meidän tutkimuspotentiaaliamme Euroopassa ja jotta voisimme paremmin käyttää eh, hyväksemme siitä koituvia talous- ja työllisyysetuja ja me haluaisimme puheenjohtajina lähestyä tätä asiaa vaatimattomasti ja myöskin käytännöllisesti. Me olemme hyvin kunnianhimoisia, mitä tulee tutkimusalan Eurooppaan, joka on rohkeampi, yhtenäisempi ja yhteisöllisempi erityisesti. Ja tämän vuoksi meidän täytyy käyttää uusia mahdollisuuksia, mitä Lissabonin sopimus on meille antanut, ja edistää lähentymistä – ja kansallisten ja alueellisten tutkimusprojektien lähentämistä eh, niihin, joita unioni johtaa. Lissabonin sopimuksen soveltaminen, kuten kollegani sanoi, on myöskin sitä, että otamme huomioon parlamentin eh, mahdollisuudet, eh, keskinäisen kunnioituksen, läpinäkyvyyden, yhteistyön ja kaiken tämän Ähm, edellisen puheenjohtajamaan kanssa yhdessä. Mitkä sitten ovat suuret aiheet, joita me aiomme käsitellä Belgian puheenjohtajuuskauden aikana? Ensinnäkin äh, Eurooppa 2020-strategia äh, seuraavan puolen vuoden aikana on tuskin uusia lainsäädäntöaloitteet tutkimuksen alalla ähm, paitsi ne, jotka liittyvät kansainvälisiin sopimuksiin. Espanjan puheenjohtajuus kaudella kehitellyt lainsäädäntöprojektit on saatettu loppuun, mutta Belgian puheenjohtajuuskaudella tulemme käsittelemään eräitä tärkeitä aiheita. Ensimmäinen on Eurooppa 2020 strategia ja Eurooppa-neuvosto tulee käsittelemään tätä tutkimusta innovaatiota ja kehitystä joulukuussa. Tämä vaikuttaa meiltä, meistä olevan hyvin tärkeä mahdollisuus, johon täytyy tarttua. Sillä jos Euroopan neuvoston täytyy ryhtyä kaikkiin niihin sopim- päätöksiin, mitä tulee budjettiin ja sen konsolidointiin, on myöskin yhtä tärkeää, että me määrittelemme tärkeät asiat ja ne marginaalit, jotka koskettavat kasvun alaa pitkällä aikavälillä. Ja tämä koskettaa luonnollisesti tutkimusta, innovaatiota ja niihin tehtyjä investointeja, innovaatiota suuressa, laajassa määritelmässä, joka ottaa myöskin ympäristöaspektin mukaan. Meillä on hyvin vahva viesti, mitä tulee tutkimukseen ja innovaatioon. Ja me haluamme myöskin kun Marku, kuten Marku muistutti, että tämä viesti olisi yhteinen ja se tehtäisiin teollisuussektorin kanssa. Tämä johtuu siitä, että tällä viikolla me emme tule käsittelemään vain näitä kahta asiaa erikseen, vaan yhdessä, jotta me voisimme saada aikaan yhteisen näkökulman, mitä tulee innovaatioihin. Ja tässä kontekstissa siitä huolimatta, että aluksi Euroopan neuvosto oli tarkoitus pitää lokakuussa ja sitten se siirrettiin joulukuuhun, on erittäin tärkeää, että komissio tulee joulukuussa 2010 tekemään, kuten se lupasi, eli antamaan julkilausumaansa, mitä tulee innovaatioihin ja tutkimuksiin. meidän 12. lokakuuta järjestämme konferenssi ja 26. marraskuuta järjestämme konferenssi liittyvät tähän. Minä haluaisin, että meidän viestimme, jonka me haluamme Euroopan neuvostolle antaa, käsittää kaksi kohtaa. Ensinnäkin sen, mikä on poliittinen viesti Poliittinen viesti, joka voidaan ilmaista kolmessa osassa, täytyy vahvistaa sitä tärkeyttä, mikä kriisin aikana on sillä, että me jatkamme tutkimuksen ja innovaation tukemista. Nämä kolme prosenttia, jotka edelleen ovat tärkeät, ne ovat moottorina toiminnassa ja viime aikoina, siis tältä viimeisimmältä ajatolta meillä on, on tilastoja. Huomaamme, että 10 maata 27 ovat tehneet näin, mutta näihin kolmeen prosenttiin meidän täytyy lisätä kvalitatiivinen lähestymistapa, eli tulosten arviointi ja lisäindikaattorit. Ja toisekseen kun ajattelemme tutkimusta ja tutkimuksen liittämistä innovaatioon, se on erittäin tärkeä asia, ja meidän täytyy vahvistaa innovaatiopolitiikka jäsenmaissa. Eli tämä on siis poliittinen viesti. Ja toisekseen me haluaisimme hyvin konkreettisesti saada aikaan ensimmäisen sopimuksen ministeriöiden välillä, mitä tulee näihin erittäin konkreettisiin ehdotuksiin, joita meidän suunnitelmassamme on ja jotka me haluaisimme saada toteutettuja ensisijaisesti. Toinen tärkeä asia meidän puheenjohtajuuskautemme aikana on eurooppalainen tutkimusalue. Monet aloitteet tullaan tekemään Belgian puheenjohtajuuskauden aikana erityisesti liittyen tutkijoiden liikkuvuuteen, konferenssiin, joka oli Vallonian alueen aloite, ja sitten puheenjohtajuusmaan aloite koskien yliopistoiden ja tutkimuslaitosten tukemista eurooppalaisella tutkimusalueella. Te tunnette kaikki meidän päämäärämme. Se on se, että pyrimme välttämään jäsenmaissa esiintyvää päällekkäisyyttä, joka on turhaa, kun ajattelemme, minkälaisten haasteiden edessä Eurooppa on. Ja tässä täytyy ottaa huomioon, että meidän työmme on vasta alkanut näiden neljän teeman ympärillä ja Belgian puheenjohtajuuskausi tulee keskittymään näihin ähm, puitteisiin, joita tällä alalla on. Ja seuraavan puolen vuoden aikana komission pitäisi myöskin ähm, tehdä tai antaa arvio seitsemännestä äh, ohjelmasta. Ja Riippuen siitä, minkälainen edistymisaste näissä asioissa on, nämä asiat voidaan ottaa mukaan joko yhteenvetoon tai sitten mietintöön, joka koskettaa Euroopan tutkimusaluetta, jonka me tulemme esittämään marraskuussa virallisesti. Ja marraskuussa me voimme myöskin siirtyä pilottihankkeen aloittamiseen Intian kanssa, mitä tulee veteen liittyviin haasteisiin, että voisimme paremmin hallita niitä ja käyttää Euroopan unionin jäsenmaiden asiantuntemusta tässä tällä alalla Intian kanssa hyväksi. Hyvät naiset ja herrat, parlamentti on ollut hyvin ansaitusti huolissaan, mitä tulee yksinkertaisuuteen. Erät tutkijat käyttävät nykyään yli puolet ajastaan siihen, että käyttävät, täyttävät papereita tai kaavakkeita tai ö, tekevät raportteja. Ja tätä tapahtuu myöskin aluetasolla. Ja yksinkertaistaminen on erittäin välttämätöntä, sillä aluetasolla ollaan lähimpänä toimijoita, erityisesti yliopistoita tai pk-yrityksiä. Näiden ohjelmien täytyy olla siis sellaisia, että niihin päästään käsiksi. Ja osallistuminen näihin teollisuusohjelmiin laski erityisesti PK-yritysten piirissä. Yksinkertaistaminen on välttämätöntä, jotta voisimme luoda synergiaa tutkimusohjelmien ja rakennerahastojen välillä. Ja mitä minuun tulee, toivon todellakin, että voin tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa tässä asiassa ja muissakin asioissa. Ja tämän vuoksi me kutsumme luonnollisesti komission puheenjohtajan, ää, äh, anteeksi, ITRE-valiokunnan puheenjohtajan meidän epäviralliseen kokoukseemme, jos tulemme käsittelemään yhtä näistä kahdesta teemasta, jotka ovat hyvin ajankohtaisia. Äh, komission julkilausumassa yhteenvedoissa on käsitelty näitä yksinkertaistamistoimia, mitä tulee puiteohjelmiin, ja komissio on täydentänyt tätä julkilausumaa konkreettisilla ehdotuksilla ja sellaisella ehdotuksella, joka liittyy hyväksyttävään virhemarginaaliin. Meidän puheenjohtajuuskautemme pyrkii tekemään mahdollisimman paljon työtä tämän yksinkertaistamistyön eteen. Tässä on todellakin pelissä ähm, se luottamus, jota meidän täytyy näyttää tutkijoita vastaan, ja sitten toisaalta tasapaino luottamuksen ja äh, julkisten varojen käytön valumisen välillä. Yksi asia, mitä täytyy ajatella, on se, että nykyinen lähestymistapa, joka perustuu menoihin, pitäisi muuttaa sellaiseen muotoon, joka tarkastelee mieluumminkin tuloksia. Meidän pitäisi ajatella niitä tuloksia, joita tutkimuksissa on. Tutkimuksissa on aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten tiedätte. Meillä on muitakin aiheita, hyvä puheenjohtaja, joita tulemme käsittelemään puheenjohtajuuskautemme aikana ja jotka tulemme esittelemään marraskuussa puheenjohtajuuskautemme aikana haluamme kiinnittää huomiota eurooppalaiseen avaruusohjelmaan, avaruus- ja turvallisuusaspekteihin, ja näitä tullaan käsittelemään poikkitieteellisesti meidän ohjelmassamme, myöskin kestävä kehitys tulee olemaan poikkitieteellisesti mukana kaikissa näissä politiikoissa. Se on eh, Eurooppa 2020 strategiassa mukana eh, ja se koskettaa myöskin innovaatiota ja tutkimusta ja se on näissä yhteisissä ohjelmissa mukana hyvin tärkeänä. Mutta se ei ole vain poikkitieteellinen, se on eh, monissa aloissa mukana, kuten strategisessa suunnitelmassa parantaa Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden yhteistyötä, mitä tulee energia-alaan ja äh, sitten äh, vähähiilisen teknologian käytön edistämiseen energiateknologiassa. Äh, meri- ja rannikkokonferenssi, joka käsittelee myöskin biodiversiteettia, tulee käsittämään monia tapahtumia, jotka tullaan järjestämään meidän puheenjohtamuuskautemme aikana. Eli hyvät herrat, ja naiset. Usein puhutaan niistä heikkouksista, joita on Euroopassa, mitä tulee tutkimukseen. Nämä heikkoudet on hyvin tunnettu. Pirstaloituminen, hajanaisuus ja myöskin kilpailu maiden välillä, tutkijoiden puute, pätevien ihmisten puute, pääoman puute. Meidän täytyy työskennellä kaikkien näiden asioiden eteen ja pyrkiä ähm, tuomaan oma kortemme kekoon näiden kuuden seuraavan kuukauden aikana. Mutta minä ajattelen, että eurooppalaiset tietävät ähm, hyvin ja ehkä ovat ylpeitä omista hyvistä puolistaan. Meillä on maailman suurimmat tutkimusohjelmat, jotka ovat myöskin avoimia kansainvälisille kumppaneille – ja me olemme se geopoliittinen alue, joka vaatii kaikkein eniten, mitä tulee ympäristö- ja ilmastoasioihin. Olemme kaikkein eniten tukeva taho, mitä tulee tutkimukseen ympäristön alalla ja korkeakoulutuksen alalla. Me myöskin investoimme kulttuurilliseen ja kielelliseen monimuotoisuuteen kaikkein eniten, koska me arvostamme tätä perintöä. Eli meidän pitäisi olla ehkä hiukan enemmän luottavaisia tässä suhteessa, että voisimme päästä yli meidän heikkouksistamme. Me tarvitsemme vahvempaa innovaatiokulttuuria ja myöskin muutosta ja riskiin ottoa, jotta pääsisimme kriisistä yli Ähm, tämä ei tapahdu vain ylhäältä päin. Meidän ei pidä vain vakuuttaa päättäjiä, mutta myöskin julkinen mielipide, erityisesti nuoret. Ja tämä asia, kuten muut, ovat sellaisia, jossa olen varma, että pystymme yhdessä pääsemään päämäärään. Kiitoksia. Kiitän kovasti, herra ministeri. Ja nyt meidän pitää sitten katsoa Bei beiden bedanke ich mich natürlich. Siis minä kiitän kumpaakin tietenkin. Meillä on nyt 12 puheenvuoropyyntöä. Eli jos kaikki haluavat puhua, niin silloin yksi minuutti. Pyydän, että keskitytte yhteen minuuttiin. Olen tässä myöskin suhteellisen epämiellyttäväksi tulossa, jos emme asiaa pysty hoitamaan näin. Mm, rouva Van Brandt menee hyvällä, tai aloittaa hyvällä esimerkillä. Best. Kiitoksia puheenjohtaja. Teen parhaani. Mm. Yksi minuutti on erityisen vähän. Kiitän sydämellisesti näitä kahta ministeriä heidän läsnäolostaan ja tosiaankin Belgian puheenjohtajakausi osoittaa, että tänne voi tulla myös alueellisia ministereitä. Tätä kaikkea pitää vahvasti tukea. Yksi lyhyt seikka kuitenkin tuo teollisuuspolitiikka. Ministeri Markur puuttui tähän laajemmin, mutta myös pääministerille. Terme on Strasbourgin puheessaan viime viikolla korostanut tätä aivan erityisesti ja minusta se on erinomaista. Minäkään en usko yhteiskuntaan, jossa ei ole vahvaa teollista punosta tukena. Tämä valiokunta teitä kyllä tukee, mutta oleellinen kysymys kuuluu, minkälainen teollisuus, punos, kudos yhteiskunnan tukena on. Ja kaksi kysymystä ajattelin itse, mutta otan niistä nyt esille vain yhden usein. Vasemmisto puhuu koko ympäristöaineistostaan, mutta en usko, etteikö se olisi yhdistettävissä tämä vahva teollisuuspolitiikka vahvaan ilmastopolitiikkaan. Minusta vahva ilmastopolitiikka on paras moottori, jolla saadaan aikaan kunnon teollisuusrakenne. Ja kysymykseni ministeri Mark Kuurille kuuluu, miten te näette tämän ja miten näette, että tämä on toteutettavissa näin lyhyessä ajassa, joka puheenjohtajakausi on? Monet kiitokset kollega Lamberts. No, Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Äh, äh, äh, herra Merkur, niin, te tunnette tämän talon, kuten ajattelen. Olemme samaa mieltä, että me tarvitsemme teollisuuspolitiikkaa, eikä meillä ole mahdollisuuksia toimia ilman vahvaa pohjaa. Te puhutte, että me haluamme korostaa ulkoista kilpailukykyä, mutta mitä tämä kilpailukyky sitten on? Eli kilpailukyky ei ole sellaista, millä ei ole kuluja. Se on niitä arvoja, joita me voimme luoda. Ja kuten sanottua, energiatehokkuus on hyvin tärkeää. On kyseessä sellainen talous, joka ei enää perustu resurssien käytölle harkitsematta. Eli meidän täytyy korostaa tätä teollisuuspolitiikkaa. Minulla on kaksi kysymystä. On yrityksiä, jotka sanovat jatkuvasti, että me olemme antakaa, että jättäkää meidät rauhaan, meillä on tarpeeksi ongelmia, älkää puhuko enää kilpailukyvystä. Ja sitten on suuria eurooppalaisia yrityksiä, kuten Siemens ja Malu, pieniä ja suuria, jotka sanovat, että me tarvitsemme tiukkoja normeja. Miinus 30 prosenttia se on minimi. Ilman tätä me emme voi vastata markkinoilla. Miten te vastaatte tähän? Ja mitä te sitten sanotte, jos arkelomitalin kantaiset yritykset irtisanovat ihmisiä? Tämä ei ole mikään järjestelmän tarkoitus. Miten te oikein reagoitte tähän? Danke, Frau Gut. Kiitoksia, rouva Gutierrez. Gutierrez. Madame Gutierrez. Rouva Gutierrez, teidän vuoronne on yksi minuutti. Me preocupa muchísimo, y entro directamente para tener el minuto, que hay dos... Eli minua painaa tässä joku asia, kun minä yritän yhdessä minuutissa esittää tämän. On realiteetti se, että seitsemäs puiteohjelma päätyy siihen, että juuri suuret yritykset saavat rahat. Jos on 3,3 miljardin budjetti, niin silloin juuri suuret yritykset sen saavat. Ja minä olen sitä mieltä, että parlamentin jäsenten pitäisi todella saada tietää, että kuka todella jotakin saa. hallintoneuvostossa tehtiin eh, ihan täysin päinvastainen päätös kuin mitä komissio oli päättänyt. Eli eh, hankkeet ylittävät usein 5 miljoonaa ja pienet yritykset eivät pysty olemaan niissä mukana, jos komissio hyväksyy nämä jättihankkeet ja tukee niitä, niin silloin pienet yritykset jäävät tyhjin käsin Haluaisin sanoa, että seitsemännen puiteohjelman kohdassa eri pääosastojen pääjohtajat ovat mukana. Niin, ja minä haluaisin, että myöskin yliopistot otetaan mukaan niihin. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur Mar- Kiitoksia herra puheenjohtaja. Herra Markku herra Sereks puhuivat läpinäkyvyydestä, puhuivat parlamentin äh, kanssa solmituista ähm, siteistä. Haluaisin puhua nyt eri asiasta. Euroopassa nykyisin on, kuten tiedätte, ähm, Agrifis äh, konferenssi, joka tulee hyväksymään ilman äh, väittelyä sopimuksen rahoitusta, mitä tulee ähm, kilpailukyky. Minulla olisi siis kaksi kysymystä teille. Kuinka te aiotte nyt Kadarasissa heinäkuun lopussa mennä itse kokouksen japanilaisten ja amerikkalaisten kanssa ja sanoa, että jäsenmaat eivät tule osallistumaan yhdelläkään eurolla tähän toimintaan, tähän suureen ohjelmaan, jota kaikki Euroopan kansalaiset odottavat. Eikö Euroopan sopisi lisätä neljä tai viisi miljardia. Mitä te voitte tässä ITER-konferenssissa sanoa, miten voitte puolustaa tätä asiaa Euroopan parlamentin suhteen ja kansalaisten suhteen, kun budjettimenoja on leikattu kaikissa suhteissa, paitsi tässä ohjelmassa, jonka tuloksia me emme tunne. Kollega Weber. Kollega Weber. Monsieur le ministre, <clears throat> j'ai beaucoup apprécié herrat ministerit, äh, arvostin teidän puhettanne hyvin paljon, erityisesti äh, sitä, että annatte paljon huomiota teollisuudelle. Todellisuus on kuitenkin se, että meidän maan osassamme ähm, teollisuus taantuu. Äh, ratkaisut lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ovat sellaiset, että ne tunnetaan. Meillä on tämä Eurooppa 2020-strategia, mutta keski- ja pitkällä aikavälillä me häviämme kaikki, sillä teollisuus taantuu hyvin nopeasti. Haluaisin esittää teille kysymyksen, mitä te käsitätte kaiken dumpingin vastaisella taistelulla, siis tämän dumpingin, jonka uhri Eurooppa on, siitä mainittiin äsken, tämä ekologinen aspekti. Meidän täytyy muuttaa ähm, ympäristörasitteet äh, mahdollisuudeksi, mutta jos Kankunin ohjelma oli epäonnistunut, ja jos tämä ähm, äh, seuraava 2020 äh, ohjelma on sellainen, että se ei toimi, mitä meidän täytyy tehdä? Seuraammeko me yksin näitä periaatteita vai pitäisikö meidän samaan aikaan ähm, seurata saastuttavia maita, kuten Kiina ja Yhdysvallat. Eli voisimme tehdä näin, jotta voisimme olla kilpailukykyisiä? Mitä aiotte tehdä dumpingin suhteen? Minulla on muitakin kysymyksiä. Kollega Lange, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat herrat ministerit, Minusta on myöskin hienoa, että teollisuuspolitiikka ja innovaatiopolitiikka ovat teidän puheenjohtajakautenne keskiössä. Kaksi kysymystä näistä. Teollisuuspolitiikkaan. Mm, siinä on erilaisia pelaajia. EU, eri jäsenvaltiot. Miten haluatte saada aikaan sen, että meillä olisi yhteinen teollisuuspoliittinen strategia, haluatteko esimerkiksi aktivoida artiklan 173 niin, että meillä olisi todellakin Euroopan unionissa koordinoitua teollisuuspolitiikkaa? Tai miten te haluatte muuten saada jäsenvaltiot yhteiselle linjalle? Ja sitten toinen kysymys tutkimuspolitiikasta. Minusta on myöskin hienoa, että e, pyritään kolmen prosentin tavoitteeseen ja halutaan e, innovaatioketjuja saada voimakkaammin tuettua, mutta miten saatte sen aikaan, että neuvosto tulevan budjetin kohdalla tulee nyt kuitenkin leikkaamaan tutkimuksen kehityksen budjettia? Difficile discutere con un minuto. Puheenjohtaja ja niin hyvät herrat, on todellakin vaikeaa nyt puhua, kun täytyy minuutissa kaikki, kaikki asiat sanoa, mutta vain yksinkertainen ohjelma Äh, anteeksi kysymys, miten äh, politiikka ja kasvu liittyvät yhteen? Tänä päivänä oikeastaan äh, on työttömyyttä ja siitä aiheutuu yhteiskunnallinen ristiriita. Ja tänä lyhyenä aikana kollegat, jotka ovat ennen minua puhuneet, ovat jo viitanneetkin siihen, mutta mutta minä en ihmettelen, että mistä aloitteista oikein on kyse toisesta talousarviopolitiikasta, EUn paremmasta toimintatavasta. Minä ajattelen tässä todellakin eh, pitkän tähtäyksen eh, politiikkaa. Taantumuskin saattaisi tulla kysymys, mutta minä olen sitä mieltä, että heti täytyy ryhtyä toimimaan. Seuraava puhuja. Thank you, President, ministers. Kiitoksia puheenjohtaja, ministerit koska olen yksinkertaistamismietinnön esittelijä, haluan tunnustaa sen painoarvon, jota Belgia puheenjohtajakaudellaan antaa tälle aiheelle. Yksinkertaistamisesta puhutaan keskiviikkona konferenssissa, jonka Belgia puheenjohtajamaana järjestää. Ja sinne minut on kutsuttu esittelemään tämän mietinnön tärkeimmät seikat. Olen täysin samaa mieltä ministeri kanssanne näistä huolista. Tarvitaan todellakin parhaita mahdollisia käytänteitä, kuten äh, komissio on ehdottanut, ja minä äh, pyydänkin komissiolta lisäselvennystä tästä koko konseptista. Yksinkertaistaminen on oleellista kaikilla alueilla, mutta jos halutaan äh, rakentaa tehokas ja avoin eurooppalainen tutkimusalue, yksinkertaistaminen on tuossa yhteydessä erityisen tärkeä. Mainitsitte, että haluatte käyttää Lissabonin sopimuksesta syntyviä mahdollisuuksia ERAan Euroopan tutkimusalueen rakentamiseksi. Haluaisin kysyä teiltä, mitkä ovat ne konkreettiset hankkeet, joihin eh, olisitte lähdössä? Ovatko ne yhteissuunnitteluun perustuvia? Käyttäisittekö Euroopan tutkimusneuvostoa yhteis tutkimusta, jotta saataisiin komission ja jäsenvaltioiden yhteisiä tutkimuksia aikaiseksi. Mitkä ovat ne konkreettiset temaattiset seikat? Onko teillä pragmaattisia ajatuksia, miten tämä puheenjohtajakaudella ne järjestetään? Kiitoksia. Frau Kollegin Herzog. Kollega Herzog. Thanks, uh, thanks, uh, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät ministerit, kun olen kuunnellut teitä, olen ollut samaa mieltä kaikesta, mitä sanoitte. Mutta kun luen neuvoston päätelmät, ennen kaikkea ECOFINin päätelmät, joissa annetaan 891 miljoonaa leikkauksina peräti kilpailukykyluvussa, eikä puhuta Lissabonin sopimuksen tarpeista, niin mitä me voimme tehdä, jotta mutta kilpailukykyneuvosto muuttaa tämän ECOFINin hyvin konservatiivisen ja kielteisen kannan. Dank, Monet kiitokset, herra Metsaros. Puheenjohtaja, minä haluaisin myöskin toivottaa sydämellisesti tervetulleeksi ministerit. Kaksi kysymystä. Nyt me juuri arvioimme parhaillaan seitsemättä puiteohjelmaa ja siitä on lähtökohtana, se on lähtökohtana kahdeksannelle puiteohjelmalle. Nyt kun kuulin täällä myöskin hiukan kriittisiä ääniä, ja haluaisin kysyä, että näettekö te joitakin kohtia, missä voisimme tehdä parannuksia, kun siirrymme kahdeksanteen puiten ohjelmaan, mikä koskettaa tutkimusta ja innovaatiota ja kehitystä, niin että voitaisiin PK-yritykset paremmin saada mukaan. Mitä mieltä olette ITER-ohjelmasta? Me pidämme sitä erittäin tärkeänä ja Euroopan pitäisi säilyttää tässä johtava asema – Voisitteko antaa riittävät varat käyttöön? Kiitoksia, kollega Bellet. Um, uh, thank you well. Uh, Kiitokset, puheenjohtaja. Ja sydämelliset onnen ja menestyksen toivotukset Belgian ministereille tosiaan. Tervetuloa tänne, niin Yksi lyhyt kysymys kummallekin ministerille. Ensinnäkin herra Markur, jatkaen tuosta Espanjan puheenjohtajakaudesta herra ministeri siitä, että on kiinnitetty aivan oikein huomiota infrastruktuurin kehittämiseen ja standardointiin kun pyritään sähköistämään autoteollisuutta. Oletteko valmis kulkemaan tuota tietä eteenpäin? Tiedän, että siinä saatte täyden tuen tältä valiokunnalta, jos näin ollaan valmiita tekemään, kulkemaan tähän suuntaan, eh, noudattamaan tätä painopistealueena. Ja toinen kysymys on ministeri Sereksille. Tosiaankin painopistealueiden asettaminen, kuten totesitte, ja enemmän koordinointia tuon kolmen prosentin suuntaan, jotta kolmen prosentin tavoite tosiaan täyttyisi. Lehdistössä on todettu, että innovaatioministereille halutaan antaa selkeä viesti käsiteltäväksi, jotta se saadaan välitettyä Eurooppa-neuvoston kokoukselle syyskuussa. Ehkä voitte tästä kertoa hiukan enemmän. Siinäkin saisitte kaiken tukemme. Herr Kollege Zukalas. Kollega Zukalas. Ευχαριστώ κύριε Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää kumpaakin ministeriä näistä hyvin mielenkiintoisista esityksistä. Olen iloinen siitä, että tänä päivänä puhumme teknologiasta, tutkimuksesta ja innovaatiosta. Minä ymmärsin teidän puheenvuoroistanne Äh, niin, että niitä puoletaan. Me emme saa myöskään unohtaa sitä, että on ongelmia luottamuksen kohdalla ähm, ajatellen Euroopan 2020-strategiaa ja Lissabonin sopimusta. On olemassa jäsenvaltioita, jotka ovat toteuttaneet vanhan strategian varsin hyvin, mutta useimmat maat Euroopan unionissa. Meillä on laadullisia ja määrällisiä ongelmia todella paljon. Onko teillä tässä kohdin puheenvuoro, ehdotuksia? Nyt minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä, kollega Ensu ja kollega Tikau. Kollega Ensu. Președinte, în primul rând doresc să mulțumesc distinților oaspeți pentru prezentările minä haluaisin ensin kiittää vieraita siitä, että he esittelivät eh, Belgian puheenjohtajakauden tavoitteet eh, talouden ja tutkimuksen alalla. Minä toivon, että Belgian puheenjohtajakaudella eh, saadaan Euroopan unioni jälleen talouskasvun linjoille. Kysymykseni koskee tutkimusta. On, suunnitteleko Belgia myöskin uusille jäsenvaltioille uusia strategioita, koska me tiedämme, että nämä valtiot kärsivät erityisesti infrastruktuurin puutteista. Kollega Tiikkau. Paljon kiitoksia haluaisin ensin sanoa omalta osaltani kiitokset ministereille ja siitä, että he esittelevät Belgian puheenjohtajuuskauden ohjelman. Ja nyt haluaisin puhua omalla kielelläni, koska pidän siitä hyvin paljon. Eli minun kysymykseni koskettaa talouden tervehdyttämistä. Komissio tarjosi tiedonantoa viime vuonna ja sen jälkeen laadittiin asetettiin säännöt, äh, jotka eivät olleet niin äh, kunnianhimoisia kuin alkuperäinen kommunikea. Aluksi komissio keskittyi energiasektorin ja tutkimukseen, mutta näitä hankkeita ei löydy tästä ehdotuksesta enää. Ähm, taloutta ei ole elvytetty niin kuin me olisimme halunneet. Ja siinä mielessä meidän täytyy Euroopan taloutta todellakin elvyttää. Mitä te aiotte Belgian puheenjohtajakaudella tehdä tämän asian puolesta? Kiitoksia ja sitten kumpikin ministeri, nyt teillä on mahdollisuus lyhyesti ja täsmällisesti vastata näihin monin pieniin kysymyksiin. Minä ehdottaisin, että tai olisin hyvin kiitollinen, jos te pystyisitte tähän, tämän tekemään, herra Markuur, vai kumpi aloittaa? Euh, kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia teidän mielenkiinnostanne, jotta te osoitatte teollisuusalaa kohtaan. Minä haluaisin aluksi sanoa, että kun ähm, Belgian puheenjohtajuus äh, ja komissio ovat keskustelleet, äh, ne asiat, joita olemme halunneet saavuttaa, äh, ähm, niiden äh, joukossa oli tämä teollisuuspolitiikka. Äh, muutamia vuosia sitten teollisuuspolitiikka ei olisi ollut tällaisen hyvin tärkeän konsuksen kohde unionissa. Ja minusta tämä on hyvin tärkeä asia, se, että me pidämme selvänä, että Euroopan täytyy puolustaa teollisuuttaan, jotta vastaisin, en tule nyt kaikkia teitä puhuttelemaan nomelta, nimeltä. On selvää, että ilmastonmuutos on hyvin tärkeä, muutos on hyvin tärkeä asia ja tietenkään yritysten ei tarvitse vastata yksin näihin asioihin. Ähm, ilmastonmuutos ei ole mikään este teollisuudelle. Meidän täytyy tarkistella sitä tietä, äh, joka meillä on, ja me tulemme tekemään näin epävirallisessa kokouksessamme. Olipa tämä sitten ähm, liittyen teollisuuden muutoksiin, joita tulemme käsittelemään puheenjohtajuuskautemme aikana, miten me voimme auttaa teollisuutta muuttumaan ja ottamaan vastaan nämä haasteet paremmin, että voimme saavuttaa lopputuloksen. Ja te puhuitte ähm, äh, hiilidioksidikiintiöistä, ähm, kiintiöistä, mitä tulee näihin kiintiöihin ja niiden yksityistämiseen. Meidän täytyy pyrkiä vähentämään päästöjä luonnollisesti ja ottaa huomioon teknologian, pyrkiä suosimaan kaikkein taloudellisimpia ähm, teknologioita, niitä, jotka aiheuttavat vähiten päästöjä. Tämä on se tapa, me voimme puhua tästä asiasta vielä myöhemminkin. Mitä tulee dumpingiin, me tietenkin haluamme arvioida unionin ulkoista kilpailukykyä ja sitä, kuinka voimme arvioida sitten tätä kilpailukykyä, miten me voimme saavuttaa meidän päämäärämme, mitä tulee ilmastonmuutoksen torjumiseen ja samalla kohtaamaan kilpailun talouden alalla tällä markkinoilla – Euroopan unionilla on mahdollisuus tässä käyttää hyväkseen vientiä ja pyrkiä vastaamaan kilpailuun ja samalla ottaa oma kehitys huomioon. Minulle kehityksellä on jotakin merkitystä vain, jos se samalla tuottaa työpaikkoja. Meidän täytyy puolustaa työpaikkoja, puolustaa sellaisia aloja, joilla on paljon työpaikkoja. Ja jotta voisimme tehdä tämän, meidän täytyy tietenkin ottaa tämä ähm, lyhyen aikavälin aspekti mukaan. Ähm, on siis selvää, että meidän täytyy ähm, vastata tähän tarpeeseen ja meillä ei ole selkeää sosiaalipolitiikkaa unionin tasolla ja meidän täytyy antaa esimerkki lähentymispolitiikasta niin, että jäsenvaltiot myöskin haluavat samoin tasapainottaa nämä asiat niin, että unioni voisi kiinnittää enemmän huomiota kilpailukykyyn ja myöskin sosiaaliaspekteihin minä olen sitä mieltä, että tämä hyödyttäisi koko teollisuussektoria ja kaikkia kansalaisia Euroopan unionissa. Ja minä olen varma tästä. Tämä on minun poliittinen vakaumukseni. Haluaisin sanoa, että on tietenkin selvää, että Espanjan puheenjohtajuuskauden työ viimeisten kuuden kuukauden aikana – mitä tulee äh, sähköalaan tai sitten siihen, että autoala on ja sen täytyy tulevaisuudessakin olla täyte, tärkeä sektori. Äh, meidän täytyy luonnollisesti kiinnittää huomiota siihen, että vähennetään energian kulutusta ja siihen, että äh, autot ovat ympäristöpuhtaita, mutta kuinka me voisimme sitten ähm, toimia energian suhteessa, miten voisimme tuottaa ja kuluttaa energiaa puhtaammin, on selvää, että se mitä Espanjan puheenjohtajuuskauden aikana tehtiin ja se mitä me tulemme jatkamaan on se, että pyrimme kehittämään autoja, jotka vastaavat näihin haasteisiin, joko sähköautoja kehittämällä tai sitten muuten, niin että kaikkia näitä tarpeita tutkitaan. Ja me haluamme vuonna 2011 pyrkiä standardisointiin, erityisesti mitä tulee sähkön käyttämiseen autoalalla, niin että äh, Eurooppa voisi olla tällä alalla äh, kilpailukykyinen. Ähm, herra puheenjohtaja, voi vielä vastata muihinkin kysymyksiin, jos haluatte. Ganz, ganz oikein monet kiitokset ministeri Marku tästä lyhyestä ja täsmällisestä vastauksesta. Ja sitten seuraavaksi ministeri Sereks. Äh, kiitoksia herra puheenjohtaja. Pyrin äh, vastaamaan yhtä hyvin kuin kollegani. Mitä tulee PK-yrityksiin ja seitsemänteen puiteohjelmaan, on totta, äh, että PK-yritysten ähm, osallistuminen näihin asioihin taantuu. Ja me me pyrimme siihen, että pk-yritysten osallistuminen vastaisi 15 prosenttia, mutta tätä ei ole saavutettu. Ja tässä yksinkertaistaminen on hyvin tärkeää ja erityisesti se, että ähm, vaatimuksia äh, vähennetään. Tämä on se asia, mikä eteen me tulemme tekemään töitä. Ja mitä tulee sitten ITERin, tiedätte, että äh, ITERin ähm, ITER-kokous Ähm, kesäkuussa ei päätynyt mihinkään taloutta koskevaan päätökseen ja Kadarashissa tullaan järjestämään uusi ITER-kokous heinäkuun lopussa. Ja tässä neuvoston pitäisi määritellä unionin kanta ennen heinäkuun loppua. Mikään jäsenmaa ei tällä hetkellä aseta kyseenalaiseksi tätä ITER-projektia. Tämä on ähm, rahoitus- ja budjettiasia. Hyvin, yksi hyvin tärkeä asia, jota, jota Espanjan puheenjohtajuuskaudella käsiteltiin, on se, että meidän täytyy Coreperin päätöslautasmia käsitellä. Ne ovat maatalousneuvoston käsiteltävinä tällä hetkellä – meidän täytyy pyrkiä puheenjohtajuuskautemme aikana neutraalisuuteen, mutta me pyrimme takaamaan tämän asian. Me olemme hyvin tietoisia siitä, mitä neuvostossa tapahtuu ja siitä, että parlamentti saattaa pysäyttää tämän toiminnan. Me pyrimme aina saavuttamaan tarpeelliset kompromissit, mutta me odotamme neuvostolta sitä, että neuvosto käyttää kaikkia mahdollisuuksia joita sillä on aloitteiden tekemiseen. Ja sitten muut kysymykset, joita monet esittivät, mitä tulee investoinnin, lisäinvestoinnin tarpeellisuuteen koskien innovointia ja tutkimusta, ja sitten toisaalta budjettileikkauksiin. Meidän ei pidä tuijottaa näitä kolmea prosenttia ottamatta budjettia huomioon koko unionin tasolla – ja ottamatta huomioon alueita ja jäsenmaita. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja muilla sektoreilla ja toisaalta minä ajattelen myös, että meidän täytyy joskus ö, käyttää enemmän, ö, anteeksi, siis ei käyttää enemmän, vaan käyttää paremmin, ö, käyttää rahoja tehokkaammin ja ottaa huomioon tällaisia kvalitatiivisia indikaattoreita, joista puhuin tässä äsken. Ja meillä on ö, mahdollisuus keskiviikkona ö, tässä yksinkertaistamista käsittelevässä seminaarissa puhua näistä asioista. Minä toivon, että me keskitymme konkreettisiin tuloksiin. Ja meidän täytyy siis ajatella näitä tuloksia ja ottaa riskit huomioon eurooppalaisella tutkimusalueella. Me tulemme tekemään töitä tutkijoiden liikkuvuuden ja yhteisten ohjelmien ja kansainvälisen yhteistyön eteen. Ja on totta, että minä alleviivisin sitä, ähm, minkälainen viesti meidän täytyy saada teollisuuden ja tutkimuksen alalla eteenpäin Euroopan neuvostolle joulukuussa. Minä olen sitä mieltä, että kun tämä 94 tämä puiteohjelma on luotu, tutkimus politiikka on tehnyt paljon sen eteen, että tutkijat ja tiedemiehet tekisivät yhdessä töitä ja nykyisin mielestäni meidän täytyy yhdistää näitä projekteja, infrastruktuureja ja budjettia. Meillä on hyvin konkreettisia ehdotuksia, joita me annamme Eurooppa-neuvostolle. Ja me toivomme, että ne ensisijassa tullaan toteuttamaan. Ja näitä ovat esimerkiksi patentit ja rahoitus ja meidän pilottihankkeemme. Herra puheenjohtaja, haluan päättää siihen kysymykseen, joka käsittelee uusia jäsenmaita. Me olemme järjestäneet kokouksen Espanjassa Espanjan puheenjohtajuuskauden aikana ja tuossa kokouksessa me pystyimme tarkastelemaan sitä tarvetta, mikä on luoda synergiaa tutkimuksen ja, ja kohesiopolitiikan välillä ja tämän alueaspektin välillä ja Eurooppa 2020 strategia toivoo, että alue tasolla tämä strategia otetaan huomioon ja sitä myöskin ähm, subsidiariteettiperiaatteen ähm, kautta ähm, otetaan huomioon. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitän kovasti kumpaakin ministeriä. Tämä oli hyvin lyhyt, mutta minun mielestäni hyvin selkeä ensimmäinen keskustelu. Meillä on täällä hyvin paljon vieraita tänä päivänä kuuntelemassa. Kiitän teitä siitä, että autoitte meitä ja olen varma siitä, että tulevien kuukausien aikana meidän yhteistyömme tulee olemaan hyvää. Tämä oli hyvä alku ja minä toivotan teille menestyksekästä puheenjohtajakautta. kautta ja jos nyt sitten jatketaan keskusteluja seuraavan ministerin kanssa, eli seuraava ministeri tulee paikalle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Très bien. Ja, meine Damen und Herren, wir... Arvoisat naiset ja herrat. Nyt siirrymme esityslistalla kohtaan viisi ja jatkamme siitä. Toivotan tervetulleeksi Paul Magnetin. Hän on ilmasto- ja energiapolitiikka ministeri kuluttajasuojasta vastaava ministerineuvoston puheenjohtaja valtion edustaja. Nyt meillä on mahdollisuus ensin kuulla Magnetin lyhyt alustus ja sitten meillä on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä ja syventää tätä sen enemmittä puheitta. Herra Magnet, teillä on puheenvuoro. Bonjour. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci pour votre invitation. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että kutsuitte minut tähän keskusteluun. Sen aikana esittelen teille Belgian puheenjohtajakauden painopistealueet energia-alalla. Tämä on minulle äärimmäisen tärkeä tilanne. Luotan siihen, että voin tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Me olemme käynnistäneet tämän yhteistyön jo. Meillä on ollut jo mahdollisuus pitää joitakin kokouksia eri puolueiden ryhmien kanssa kesäkuun lopussa valmistellaksemme puheenjohtajakaudemme käynnistämistä itse asiassa minun on ollut jo mahdollista puhua täysistunnolle Strasbourgissa, kun puhuimme offshore-öljynporauslauttojen turvallisuudesta. Tämähän on mitä ajankohtaisin aihe ja tätä käsitellään jälleen kesäloman jälkeen. Toivottavasti tämä vuoropuhelu, joka tällä tavoin on käynnistynyt, jatkuu samantasoisena. Tiedämme luonnollisesti, että nyt Lissabonin sopimuksen myötä ovat astuneet voimaan uudet säännöt, mikä tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentin lainsäädäntö täytäntövaltuudet ovat kasvaneet entisestään ja meillä on tässä nyt esimerkki siitä, että yhteistyö neuvoston ja parlamentin välillä voi toimia erinomaisesti ennen kaikkea kun äskettäin työstimme kaasusäätelypakettia, joka hyväksyttiin mitä parhaimmalla mahdollisella tavalla kun me lähdimme työstämään tätä puheenjohtajakautta, kanssamme, espanjalaisten ja unkarilaisten kollegojemme kanssa tarkastelimme välittömästi yhteistyötä parlamentin kanssa. Otimme esille myös sellaisia seikkoja, jotka eivät välttämättä ole toistaiseksi olleet esillä, sellaisia aihepiirejä, joita parlamentti on jo lähtenyt työstämään, jotka liittyvät esimerkiksi kuluttajan suojaan energiapolitiikan alalla. Palaan tähän vielä myöhemmin. Ja ennen kuin lähdemme keskustelemaan näistä merkittävistä kohdista, joita haluamme korostaa puheenjohtajakautemme aikana, ehkä ensin pari alustavaa kommenttia. On tärkeää ymmärtää, että minkälaista aikaa tällä hetkellä eletään Euroopan energiapolitiikan historiassa. On kulunut kymmenen vuotta siitä, kun energia-ala vapautettiin ja kymmenen vuotta siitä, kun energiamarkkinat aukesivat. Luonnollisesti silloin puhuttiin paljon energia-alan vapauttamisen hyödyistä, miten se edistäisi teknologista innovointia, toisi lisää investointeja, saataisiin parempilaatuisia palveluja, alemmat hinnat kuluttajille. Annettiin kaiken tyyppisiä tällaisia lupauksia. Kaikenlaista hienoa piti tapahtuman kaikille eurooppalaisille, mutta täytynee tunnustaa enkä millään millään lailla tässä nyt halua heittää kapuloita rattaisiin, mutta täytyy silti tunnustaa, että kaikkia näitä tavoitteita ei ole saavutettu. Yksi tavoitteista, joita EU asetti, prosentti eh, energia-alan vapauttamiselle ei ole täyttynyt. Jos katsotaan markkinoiden keskittymistä, sitä osoittavat luvut ovat edelleenkin melko suuret. Meillä on kolme tärkeintä toimittajaa, jotka dominoivat edelleenkin 90 prosenttia markkinoista. Energia-alalla eh, suurimmat yritykset dominoivat 80 prosenttia, 80 prosenttia 14 jäsenvaltiossa viimeisimmän tutkimuksen mukaisesti. Ja professori Montin raportti sisämarkkinoista osoitti, että energia-alalla vallan vapauttaminen ei ole vielä onnistunut luomaan kunnolla yhdentyneitä markkinoita. Eli tässä on olemassa selvä liikevoima. Meidän on analysoitava, mitä olemme saavuttaneet kuluneiden kymmenen vuoden aikana ja pantava täytäntöön kolmatta energia-alan pakettia. Jäsenvaltiot panevat täytäntöön omia kansallisia suunnitelmia, niin asiat kyllä etenevät. Nyt on oikea hetki analysoida energiamarkkinoiden luomista ja korjata virheitä, mikäli vain tarpeen. Ja toinen kommentti. Te tiedätte, että Eurooppa on johtavassa asemassa maailmassa energiapolitiikassa ja joulukuussa 2008 energia- ja ilmastopaketti prosenttia hyväksyttäessä Poznanin tärkeän kokouksen aattona. Silloinhan esillä olivat kansainväliset ilmastoneuvottelut. Tuolloin Eurooppa osoitti halukkuutensa toimia edelläkävijänä harjoittaa visionääristä politiikkaa energia-alalla. Ja muistuttaisin mieleenne, minkä totesin jo viime viikolla täysistunnossa, että eh, historia, historian ironia osoittaa, että sillä aikaa kun Eurooppa pyrkii kannustamaan edelläkävijän roolissaan uuden, uudistuvan energian käyttöön. Samaan aikaan edellinen amerikkalainen hallinto käynnisti Alaskassa uuden tehokkaan porauspolitiikan ja me voimme nähdä sen tulokset tänä päivänä. Oleellista on kuitenkin, että me olemme säilyttäneet tämän visionäärisen hengen, joka inspiroi meitä puolitoista vuotta sittenkin. Me olemme luvanneet energiavarmuutta, energiatarjonnan varmuutta, teknologista modernisointia me olemme esittäneet lupauksia, jotka koskevat ympäristöä, ja koko tämä visio on saatava säilymään. Sitä on pidettävä yllä riippumatta niistä esteistä, joihin ehkä törmätään. Tämä on se henki, joka Belgian puheenjohtajakaudella vallitsee. Me haluamme siis viedä asioita eteenpäin ja toisaalta korjata niitä virheitä, joita markkinoita vapautettaessa on ehkä tehty. Me haluamme myös ylläpitää vahvaa visiota Euroopan unionin tulevaa politiikkaa, energiapolitiikkaa varten. Ja siksi on ehkä tarkasteltava tarkemmin Euroopan kuluttajien tilannetta. Me olemme ottaneet esille 19. kesäkuuta 2008 Euroopan parlamentin antaman päätöslauselman, joka koskee kuluttajien oikeuksia. Se on pitkälti vaikuttanut kolmannen energiapaketin luonnostelun näin muutama vuosi myöhemmin voimme edelleen havaita, että paljon on vielä tehtävää. Meillä on paljon tehtävää esimerkiksi kriisien hallinnassa ja hinnoissa. Kaasun hinnat esimerkiksi nousivat Erostatin tilastojen mukaan vuonna 2008 18 prosenttia ja sähkön hinnat samana vuonna 14 prosenttia kun ajattelemme näitä toimenpiteitä, joilla on määrä tehdä energiapolitiikasta kansalaisten kannalta edullisempaa, niin toimiminen on tärkeämpää kuin aikaisemmin. Meidän on vahvistettava kuluttajille tiedottamista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän on pohdittava, voimmeko koordinoida kansallisten välittäjien työtä niin, että on helpompi luoda suhteita energian toimittajien ja kuluttajien välille. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on dynaamisesti ajettava kuluttajien oikeuksia, kuten oikeusasiamiehet tekevät, kuten Euroopan oikeusasiamies tekee ja hänen kansalliset vastineensa. Me tarkastelemme huolella direktiiviehdotusta, jonka komissio on aikeissa tehdä syksyllä eh, tukkumarkkinoiden kaupan käynnistä. Tämä on hyvin tärkeää. Meidän on saatava tukku kaupankäyntiin tehokas kilpailu aikaiseksi. Ja samaan aikaan, kun otamme huomioon kuluttajat, on kiinnitettävä erityishuomiota niin sanottuihin haavoittuvaisiin kuluttajien. Parlamentin päätöslauselmassahan tämä mainittiin syyskuu 2008 päätöslauselma, joka koski hintasäätelyä energia-alalla, hinnanvalvonta. Tällä hetkellä Euroopassa on 50-125 miljoonaa eurooppalaista, jotka kärsivät energiaköyhyydestä, heillä ei ole rahaa lämmitykseen, ihmiset eivät kykene maksamaan energialaskujaan tai he joutuvat käyttämään liian suuren osan toimeentulostaan energialaskujensa maksamiseen. Minä täytyy erityisesti nyt vuonna 2010, joka on Euroopan köyhyyden vastaisen taustelun vuosi. Kiinnittää tähän huomiota. Meillä on 20 miljoonaa työtöntä lisää. Meillä on paljon perheitä, jotka ovat vaikeissa tilanteissa ja tämä tilanne saattaa vielä pahentua. Äh, minä kansallisena energiaministerinä olen hyvin paljon äh, kiinnittänyt tähän asian huomiota. Se on aiheuttanut minun maassani hyvin paljon keskustelua. Olemme keskustelleet tästä monien eurooppalaisten kollegoiden kanssa ja väitelleet tästä asiasta hyvin paljon jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy äh, päästä eteenpäin. Meidän ähm, epävirallisessa kokouksessamme ja sitten sen jälkeen virallisessa kokouksessa joulukuussa ja ainakin määritellä tämän energiapuutteen ähm, määritelmä uudestaan, kuinka tämä äh, kvantitatiivisesti arvioidaan ja määritellään. Äh, jäsenmaissa on erilaisia tapoja tähän ja me voisimme vaihtaa parhaita, äh, parhaita tottumuksia, parhaita käytänteitä maiden välillä. Meidän täytyy ähm, käsitellä yhtä asiaa liittyen tähän energiapuutokseen, erityisesti energiatehokkuutta, mikä tulee asumiseen. Nykyisin ihmiset joutuvat lämmittämään vanhoja rakennuksia hyvin paljon, ja te tiedätte, että 60 prosenttia eurooppalaisista asunnoista on rakennettu niin, että niissä ei ole ollenkaan ajateltu energiatehokkuutta ja ne on hyvin huonosti eristettyjä. Ja näissä äm, asunnoissa asuvat ihmiset ovat ensimmäisinä ä, ongelmien edessä ja heihin täytyy kiinnittää huomiota. Meidän ä, päämäärämme on se, että otamme huomioon tämän kaikissa asioissa, aina kun kulutamme vähän vähemmän energiaa, saastutamme vähän vähemmän ja ähm, vahingoitamme ilmastoa vähän vähemmän. Tämän täytyy olla meidän päämäärämme ja hyvin tärkeä asia. Äh, on hyvin paljon energiatehokkuuteen liittyviä asioita, joita voitaisiin vieläkin tehdä ä, ähm, julkisissa rakennuksissa, asunnoissa, äh, rakentamisessa, liikenteessä ja meidän eurooppalainen politiikkamme tässä asiassa on ä, ähm, osoittanut olevansa hyvin tehokas. Voitte muistaa varmastikin näiden tehokkaiden, energiatehokkaiden autoihin liittyvän väittelyn, mitä tulee hiilidioksidipäästöihin. Me tiedämme, että tämä liittyy hyvin tiukasti näiden äm, ajoneuvojen käyttämän energian määrään. Te muistatte varmastikin väittelyt, jotka liittyvät ä, näihin asioihin, ja tiedätte, että Eurooppa on edistynyt tällä alalla hyvin paljon. Nykyisin autoilijat käyttävät hyvin vähän paljon vähemmän energiaa kuin ennen meidän äh, politiikkamme ansiosta. Ja minä haluaisin tässä äh, äh, hyvin suurella ilolla äh, muistuttaa, että me olemme äh, aivan, äh, nämä ovat äh, neljä ensimmäistä äh, asetusta liittyen äh, Lissabonin sopimukseen ja me äh, nyt sekä neuvoston että parlamentin kanssa odotamme, että voimme ähm, ryhtyä toimeen ja ähm, vahvistaa nämä neljä ähm, kohtaa äh, koskien televisioita ja pesukoneita ja niin edespäin, tämän tyyppisiä koneita, ennen meidän puheenjohtajuuskautemme loppua. Ja muuten haluaisin vielä huomata, että me odotamme parlamentin kanssa ensimmäisiä julkilausumia, mitä tulee toimintasuunnitelmaan. Ähm, äh, meidän kuudes ja 7. päivä järjestettävän epävirallisen kokouksemme äh, puitteissa äh, meidän täytyy käsitellä tätä energiatehokkuutta. Mitä tulee taas investointiin, haluaisin sanoa muutaman sanan meillä on ollut hyvin mielenkiintoisia keskusteluja Espanjan kanssa. Olemme puhuneet tästä asiasta hyvin paljon. Me olemme puhuneet sitä hyvin paljon, koska se on hyvin ajankohtainen. Me tarvitsemme hyvin paljon ähm, ähm, investointeja äh, sekä liikenteessä, sekä meidän verkkojemme modernisoinnissa, että meidän tuotannossamme itsessämme, äh, jotta voisimme tuottaa äh, puhtaammin kuin ennen sillä muut maanosat edelleen jatkavat fossiilisten polttoaineen vientiä. Meidän täytyy investoida erittäin paljon tälle alalle seuraavina vuosina. Kymmenen seuraavan vuoden aikana emme edes ota tähän huomioon niitä 70 miljardia euroa, jotka me tarvitsemme näihin seitsemään pääkohtaan, jotka tulemme käsittelemään vuonna 2008. Nous savons, vous savez mieux que... Eli 4 miljardia euroa panostettiin, mutta näitä kaikkia summia ei ole vielä käytetty. Ja komissio on esittänyt eh, ehdotuksen, että ei käytetyt varat siirrettäisiin rakennerahastoon. No hyvä. Joka tapauksessa kyseessä on pysyvä rahasto, jos näin ajatellaan, jotta energiahankkeita pystyttäisiin rahoittamaan. Eli me olemme hyvin kiinnostuneita tästä hankkeesta. Katlin Van Premt on esittelijä ja me tulemme huolehtimaan siitä, että tätä kysymystä käsitellään myöskin epävirallisessa energianeuvostossa 6. ja 7.9. Me tulemme miettimään tällöin myöskin sääntelyä ja rahoitusta. Tämä on juuri se ketjun rengas, joka vielä on puuttunut. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kuluttajat, siis kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, pystyvät käyttämään energiaa ja että paikalliset viranomaiset toimivat. Ajattelen tässä kuntia, ajattelen myöskin sosiaalista rakentamista ja kaikkia näitä viranomaisia, että heidän pitäisi pystyä toimimaan ja heidän pitäisi pystyä huolehtimaan siitä, ja saavuttamaan se, että energian kulutus kotitalouksen kohdalla voimakkaasti vähenee. Ja Philip Stats tulee myöskin puhumaan energian säästöistä ja energiatehokkuudesta, niin kuin Marion Montikin epävirallisessa tai virallisessa neuvostossa. Ja sitten lyhyesti uusiutuvista energialähtöistä. Tuulienergia on tällainen keppihevonen jota meillä on, koska Pohjanmereen rakennetaan tälläkin hetkellä tuulipuistoja Norjan kanssa yhdessä. Olemme tehneet sopimuksen eh, tällaisista supertripsistä Pohjois, eh, Pohjanmerellä, niin että eri tuulipuistojen tuotantoa voidaan tasata. Ja me olemme saaneet tähän komissiolta jo myöntävän vastauksen ja eh, joulukuun Neuvostossa tulemme eh, kymmenen eh, Pohjanmeren jäsen eh, rajoittuvan valtion kanssa tekemään sopimuksen ja puheenjohtaja haluaisi, että näiden kuuden kuukauden aikana pystyttäisiin keskustelemaan myöskin pidemmän tähtäyksen suunnitelmista Mm, energiasuunnitelmasta vuodelle 2020. Olemme jo puhuneet sisäisestä ja ulkoisesta politiikasta. Olemme puhuneet, me haluaisimme tätä suunnitelmaa vielä laajentaa, mutta me haluamme myöskin huolehtia siitä, että kaikki ne suunnitelmat, mitä on energiapaketissa vuonna 2008 määritelty, että ne todellakin toteutetaan. Kaiken pitää päätyä todelliseen toimintaan eli Espanjan äm, puheenjohtajakauden ohjelmaa on tarkoitus jatkaa ja komission ja parlamentin kanssa. Joka kerta teidät otetaan myöskin mukaan neuvotteluihin. Haluamme todellista pitkän tähtäyksen politiikkaa laatia. 2020 on se päivämäärä, jolloin pitää olla todellakin pitkän tähtäyksen energiaohjelma Euroopalle. Ja Komissio tulee esittämään myöskin vuodelle 2050 suunnitelman eh, energian kohdalla sisämarkkinoille ja kolmansien maiden kanssa. Ja investointeja ja infrastruktuuria varten tarvitaan sääntelyä. Eh, tämä on hyvin tärkeää keskustelua ja me vaadimme komissiota myöskin tässä kohdin olemaan todella kunnianhimoinen tekemään työtä eri, yhteistyötä eri tiedemiesten kanssa. Ja he, tiedemiehet sanovat, että 2050 Eurooppa kykenisi, jos tänä päivänä siihen tähdetään, niin pystytään korvaamaan suuri osa fossiilisista energialähteistä. Mutta meidän täytyy tänä päivänä nämä strategiset vaihteet säätää. Puheenjohtaja, toivon, että en ole puhunut liian pitkään ja toivon, että näin sain esitettyä teille myöskin meidän prioriteettimme. Kiitoksia. Darf mich bedanken, Herr Minister. Kiitoksia ministeri tästä esityksestä. Meillä on puolisen tuntia aikaa puheenvuoroja varten, eli pieni pyyntöni kuuluu jälleen, että kaikki pyrkivät rajoittamaan kysymyksensä yhteen minuuttiin kollega Hoildersuust ensinnä. Thank you. Um, I'd like to thank the Belgian... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Belgiaa puheenjohtajamaata tästä ja aivan erityisen tyytyväisenä panin merkille, mitä sanoitte polttoaineköyhyydestä, energiaköyhyydestä. Mutta kun luin tuon puheenjohtajakauden kirjallisen esityksen, olin hiukan huolestunut siitä, ettei siellä mainittu tätä millään tapaa. Nyt tosiaankin olin tyytyväinen kuullessani siitä, että aiotte keskustella energiatehokkuudesta myös neuvostossa 6. ja 7. päivä syyskuuta. Mietin tässä vain, mitä itse asiassa ehdotatte puheenjohtajamaan näkökulmasta, jotta voitaisiin edistää komission energiatehokkuustoimintasuunnitelmaa? Tuntuuko teistä, että nyt on oikea hetki eh, edistää jäsenvaltioiden päättäväisyyttä energiatehokkuuskysymysten ratkaisussa vaikkapa tarkastelemalla erilaisten energiatehokkuustavoitteiden käyttöönottoa sitovien sellaisten, joko EU-tasolla tai jäsenvaltiotasolla, kun energiakäyttö- ja energiapalveludirektiivistä tehdään uudelleen laaninta. Ja toisekseen tuosta suunnitelmasta, hyvä, että mainitsitte sen, mutta tässä on olemassa tietty riski rahoituksen osalta – tällä hetkellä siinä on varsinainen aukko käytössä olevien varojen suhteen. Esimerkiksi tämä talteenotto. Minä pohdin vain, mistä te näette näiden varojen tulevan, jotta se saadaan täysimääräisesti käyntiin. Sehän on äärimmäisen tärkeää ajatellen näitä uusia vihreitä työpaikkoja koko unionissa. Äh, kiitoksia, herra puheenjohtaja, herra Monet asiat siinä, missä sanoitte, äh, ovat sellaisia, joista haluaisin puhua. Äh, minulla on kaksi asiaa, mitä tulee kuluttajien suojeluun. Paras tapa suojella, ku, suojella ku, kuluttajia on monopolien välttäminen. Ja tiedetään, että energia- ja sähkötuottajat, erityisesti ne, jotka liittyvät ydinalaan, tarvitsevat hyvin paljon investointeja. Ja olemme siis huomanneet Belgiassa, kun ö, olette käsitelleet tätä ydinasiaa, ö, että ne pystyvät dominoimaan markkinoita hyvin kauan aikaa vielä tulevaisuudessakin. Eli mitä te voitte siis tehdä tässä tilanteessa äm, suhteessa siihen, mitä olette tehneet jo Belgiassa? Ja Belgiassa ei ole oikeastaan onnistuttu tässä asiassa. Ja toinen asia, jonka haluaisin sanoa, on se, että äh, olemme pyrkineet siirtymään fossiilien lähes yksittäisestä käytöstä äh, energian sekakäyttöön. Ja pidättekö te sitten äh, uraania ja malmia myöskin fossiilisina aineina, niin että ne eivät ole tässä budjetissa mukana? Ja onko kyseessä nyt 20 vai 30 prosentin vähennys, kun puhutaan politiikasta sanotaan, että 30 prosenttia on liikaa, mutta tämä olisi mahdollisuus. Mitä, mikä on teidän mielipiteenne? Kollegin van Bremt. Kollega van Bremt. Dank u voorzitter. Ik ben uh, Kiitokset puheenjohtaja. Olen erittäin erittäin tyytyväinen kaikkeen, mitä kuulin, eikä minun tarvitse kysyä tuosta varsinaisesta suunnitelmasta sen enempää. Meillä on nyt yhdessä tärkeänä tehtävänämme saada muuosa neuvostosta vakuuttumaan tästä yhteisestä kannastamme, mutta haluan ottaa esille erään seikan, joka on erityisen lähelläni, lähellä sydäntäni ja josta olen todella huolissani. Belgia on hyvin kunnianhimoinen ilmastokysymyksissä ja haluaa saada Euroopan korkeammalle, näkyvämmälle tasolle maailmanlaajuisesti mutta se tarkoittaa sitä, että omassa eurooppalaisessa politiikassa pitää olla johdonmukainen siinä, mitä me täällä kehitämme. Pitäisi tarkastella todellista kunnon energiamiksiä, joka meillä olisi käytössämme, ja minun mielestäni siihen ei tulevaisuudessa kuulu kivihiili eikä myöskään sen kaivaminen tässä on seikka, josta on nyt käynnistetty mielestäni aivan älytön keskustelu, eli sallittaisinkin valtion tuki vuoteen 2030 asti komission jäsenen ehdotuksen mukaisesti. Tämä tarkoittaisi sitä, että vuonna 2020 voitaisiin antaa jopa 3,2 miljardia euroa valtion tukea tuon kivihiilen kaivamiseksi. Ja kun me tiedämme, mitä se aiheuttaa, on tämä oikeastaan aika älytöntä. Tämäkin aine on, aiheneisto on tulossa esille neuvostossa. Mikä on eh, Belgian puheenjohtajakaudella koko neuvoston kanta. Nyt pitää siis puuttua tämän tyyppisiin tukiaisiin ja saada ne päättymään. Vastaisuudessa nämäkin varat on käytettävä uusiutuvaan energiaan ja mahdollisesti koko alan uudelleen strukturointiin. Monsieur Jadot. Herra Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia herra ministeri. Arvostin teidän mielipiteen tänne energian tulevaisuudesta Euroopassa hyvin paljon. Miten voisimme lähestyä eurooppalaista todellisuutta monissa jäsenmaissa? on hyvin paljon kannustettu uudistuviin energialähteiden käyttöön. Ja mitä taas tulee siihen, että Yhdysvallat ja Kiina investoisivat massiivisesti tähän energiaan. ITER-projektiin investoidaan yli 4 miljardia. Kaikki näkevät konkreettiset tulokset. Olemme valmiita Euroopassa investoimaan hiileen vielä 3 miljardia. Tämä ei vastaa teidän puhettanne, herra ministeri, mitä tulee energiatehokkuuteen. Oletteko te valmis sitoutumaan miinus 20 äh, prosentin vähennykseen energiatehokkuudessa me olemme vain yhden kolmasosan saavuttaneet tästä määrästä tällä hetkellä. Ja sitten ää, äh, komission tasolla tämä ää, äh, aloite on jäänyt jäihin ja myöskin sen ää, äh, oletteko te valmis, mitä tulee rakennuksiin ja siihen, että Eurooppa ähm, investoisi enemmän ähm, tähän ähm, energiatehokkuuspolitiikkaan? Kollegin Ticau. Colega Ticau. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu vreau să repet ce au... Uh, Puheenjohtaja, minä en haluaisi enää toistaa sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, mutta haluaisin kysyä teiltä, että miten on rahoitusnäkymien väliaikatarkistus vuodelle 2010. Tuletteko käyttämään sitä hyväksi siihen, että annetaan enemmän tukea rakennusten energiatehokkuuteen? asetusta on muutettu. Ja monet jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole rakennusten energiatehokkuutta tehokkuusohjelmia toteuttaneet. Eli onko teillä tarkoitus tässä väliaikatarkistuksessa antaa enemmän varoja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen? Viittasitte täällä neljään asetuksen, jotka pitäisi Belgian puheenjohtajakaudella hyväksyä mitä tulee sähkölaitosten, anteeksi, sähkölaitteiden merkitsemiseen, niin viime vuonna Euroopan parlamentti ei ollut komission puheenjohtajan kanssa yksimielinen asiasta. Oletteko valmiita ottamaan myöskin parlamentti mukaan näitä valmistelemaan? Uh, äh, thank you well, uh, äh, minister. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, herra ministeri. Hyvää iltapäivää ja onnea ja menestystä. Te otittekin esille tämän kysymyksen, tuleeko tästä nyt Meksikonlahden ympäristökatastrofin vuoksi eh, minkälainen asia. Komissio on ehdottanut jonkinlaista kieltoa, ettei aloitettaisi uusia öljynporaushankkeita myöskään Euroopan vesillä. Jos sen unohdan, niin ylihuomenna 14. päivä heinäkuuta kokoontuu korkean tason asiantuntijaryhmä käsittelemään tätä kysymystä. Kysymyshän on hyvin konkreettinen, miten voidaan konkreettisesti toteuttaa tällainen öljynporaus, moratorio, miltä se näyttäisi, mistä se alkaisi ja uskon, että tässä ollaan myös yhteydessä kyseessä oleviin öljyyhtiöihin, miten asiassa konkreettisesti edettäisiin ja koska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 Kiitoksia ministeri. Haluaisin kiittää tästä yksityiskohtaisesta ohjelmaesittelystä ja haluaisin huomauttaa, että pitkän aikavälin energiapolitiikka liittyy pitkälti taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Yksi teidän kaikkein vaativimmista tehtävistänne ovat kansainväliset neuvottelut, jotka koskevat ilmastonmuutosta. Tämä tietysti on lähdetty solmimaan sopimuksena ympäristösyistä, mutta se on tärkeää myös ajatellen Euroopan teollisuuden kilpailukykyä, ennen kaikkea energiavaltaisia teollisuusaloja, joilla on hiilidioksidipäästöjä. Joten kysymykseni kuuluu, minkälaisia suunnitelmia energiavaltaista teollisuutta varten on, jos ei onnistuta saamaan aikaan sopimusta, mitä me teemme ja eikö pitäisi ottaa samantien huomioon toimet teollisuuden, energiavaltaisen teollisuuden kannalta huomioon. E, Kiina, Japani, muut valmistautuvat energiatehokkuus mielessä, yrittävät saada aikaan energiatehokasta toimintaa. Kollega Lange. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, tärkein kohta uudessa energian tuottamisessa Euroopan unionissa ovat verkostot. Lyhyesti viittasitte niihin. Juuri jos ajatellaan sitä, että käytetään enemmän offshorea, tuulienergiaa, me tarvitsemme uusiutuvia energialähteitä ja uusia verkostoja. Kysymys kuuluu, että miten strategisesti oikeastaan ryhdytte verkostojen ähm, korjaus- ja muutostöihin, mitkä ovat ensimmäiset äh, askelit ja miten haluatte saada riittävästi pääomaa. Seuraavasti kollega, seuraavaksi kollega Gyrk. Kiitoksia puheenvuorosta. Puheenjohtaja, herra ministeri, kiitän teitä tästä esityksestä, joka lyhyydestä huolimatta oli hyvin perusteellinen ja syvällinen. Kiitän teitä siitä, että ajattelitte myöskin sitä, että Belgia tulee toimimaan triona Espanjan ja Unkarin puheenjohtajavaltioiden kanssa. Tämä on erittäin tärkeää, koska energiaristiriidat eivät rajoitu puheenjohtajakaudelle. Me tiedämme, mitä ongelmia tulee esimerkiksi kaasun huollossa. Saattaa olla, että seuraava ongelma tulee jo seuraavan puolen vuoden aikana Unkarin puheenjohtajakaudella ja siihen täytyy valmistautua. Ja sitten kysymys kuulee, puhutaan aina Naftokasin ja Gazpromin fuusiosta. Hallituksen puheenjohtaja Miide sanoi, että tämä on historiallinen seikka ja se vaikuttaa suuressa määrin Euroopan, Euroopan unionin energiahuoltoon. Mitä Belgia puheenjohtajakaudellaan aikoo tehdä, miten myötävaikutetaan neuvotteluihin, koska Euroopan unioni on kutsuttu mukaan näihin keskusteluihin? Kiitoksia kollega Karins. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Nice words. Herra ministeri, puhuitte kovin eh, hienosti myönteisesti. Pohdin ennen kaikkea Montin Eh, raporttia, mutta myös tarvetta keskittyä jälleen kerran sisämarkkinoihin ja tuoda kilpailukäsite uudelleen esille. Te totesitte juuri, että me tarvitsemme tehokasta kilpailua tukkumarkkinoilla kaupankäynnissä energiassa viitannette sekä sähkön että kaasun. Kysymykseni kuuluu, miten ehdotatte tämän syntyvän? Miten tämä saadaan aikaan? Miten puheenjohtajakaudella toimitaan, jotta päästään tähän suuntaan lainsäädännössä? Onko jonkinlaiset näkyvät rajayhdysjohdot? Miten suhtaudutaan markkinatoimijoihin ja olemassa olevaan lainsäädäntöön? Eli kysymykseni kuuluu, tämä tarkoittaa tietysti kuulostaa hyvältä, tarvitaan tehokasta kilpailua tukkumarkkinoilla, mutta kysymykseni kuuluu, miten sitä saadaan? Kollega Udi. Merci, monsieur Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia herra ministeri tästä dynamiikasta, jonka te annatte tälle asialle. Mielestäni Belgian puheenjohtajuuskausi alkaa hyvin, hyvissä merkeissä. Minä haluaisin kysyä seuraavaa Euroopan unionia antaa mielikuvan, että se pystyy käsittelemään suuria kysymyksiä. Mikä teidän tunteenne on liittyen meidän instituutioihimme, teidän mielikuvanne, te jotka olette neuvostossa, pystyykö Euroopan unioni kestämään esimerkiksi Desertec projektia, onko meillä se halu ja ne kapasiteetit, joita tarvitaan, että pääsemme tässä suuressa investointiprojektissa eteenpäin. Ja toinen kysymys, mikä teidän mielipiteenne on koskien energian säätelyä? Meidän on 27 kansallista säätelijää ja eurooppalainen koordinointi, mutta miten Euroopan, mark- Euroopan markkinoilla voisimme ähm, säädellä, voisiko meillä olla eurooppalainen säätelyjärjestelmä, joka olisi todellakin tehokas? bedanke mich herzlich. Kiitän kovasti ja sitten ministeri Magnet, nyt teillä on mahdollisuus mm, vastata näihin hyvin erilaisiin moniin kysymyksiin, sikäli kuin tänään pystytte. Mutta tulevien viikkojen ja kuukausien aikana meillä tulee kuitenkin olemaan vielä mahdollisuus keskustella asioista enemmän. Ehkä yritätte nyt vastata kuitenkin alustavasti näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Merci, mesdames Kiitoksia, hyvät eh, herrat, naiset ja herrat, teidän monista kysymyksistänne. Eh, pyrin vastaamaan niihin mahdollisimman tarkasti. On tietenkin selvää, että täytyy aina ottaa huomioon ähm, visiot ja konkreettiset hankkeet. On tärkeää, että me unohda kumpaakaan. Ja tämä on se ajatus, äh, jonka mukaan yritämme äh, laatia energiaprojektimme on äh, tarpeen vahvistaa pitkällä aikavälillä erityisesti asiakirjoja, jotka käsittelevät Eurooppa 2020-strategiaa. Ja meidän täytyy myöskin vaatimattomasti aloittaa väittelyä, väittelyä komission tai keskistulokomission kanssa sen suhteen, mitä voimme tehdä tässä kunnianhimoisessa suunnitelmassa. Ja lopulta me tietenkin työskentelemme konkreettisesti eri äm, tapausten kohtaan. Me pyrimme tarkastelemaan niitä ja pyrimme äh, katsomaan, kuinka ne sopivat kuvaan. Tämä on se pyrkimys, jonka minä yritän teille välittää, tai yritin teille välittää äh, puheessani äsken. Ja me, meillä on hyvin tarkka infrastruktuuri jo olemassa, äh, jo perusinfrastruktuuri. Ja me pyrimme säätelemään sitä, että emme käytä recovery plania tässä tulee kysymykseen myös se, että me ähm, pyri unohtamaan äh, alueiden ähm, aspektia, vaan aloittaa jotakin uutta. Puhumme 14 miljoonasta, äh, mutta ehkä tulee olemaan vähän enemmän. Äh, me pyrimme tekemään niin, että meillä on olemassa instrumentit ja että me voimme ähm, ottaa keskustelussanne mukaan, kun puhumme budjetista seuraavina vuosina. Se asia koskee energiatehokkuutta. Sanoin, että on tietenkin niin, että tämä on erittäin tärkeä kohta politiikassa, jota täytyy käsitellä. Ja ennen kuin siirrymme toimintasuunnitelmiin, komission täytyy selittää meille se, kuinka voimme arvioida ensimmäistä ohjelmaa, mikä siinä toimi hyvin, mitä pitää vahvistaa. Ja tämä keskustelu on se pohja, jonka saamme komissiolta ja jonka varaa voimme sitten rakentaa syyskuussa. Me puhumme normeista esimerkiksi, mitä normeja meillä täytyy olla, pitääkö meillä olla tarkempia normeja, erityisesti kansallisella tasolla. Olemme puhuneet tästä kansallisten valtuuskuntien kanssa. Meillä on ollut muitakin keskusteluja liittyen energian kulutuksiin ja kuluttajiin. Pitääkö meidän investoida enemmän tällä alalla? Meillä on myöskin keskustelua olemassa jo koskien jo olemassa olemaa ohjelmaa ja tämä liittyy tietenkin myöskin budjettiin ja voimme erittäin hyvin ajatella, että voimme uudelleen ohjata jo olemassa olevia varoja. Eli tämä on se pohja, jolle me rakennamme ähm, sekä äh, uudistuvan energian että muun suhteen. Meidän täytyy Euroopassa äh, investoida äh, tutkimukseen, ja se tulee olemaan tämän ohjelman osana ja myöskin meidän budjettisuunnitelmien osana aina kun me voimme ottaa sen huomioon. Ja sitten meillä on ö, muitakin ö, tarkkoja päämääriä, erityisesti mitä tulee energiatehokkuuteen. Me tiedämme kuinka vähentää niin kutsuttuja kasvihuonekaasuja erityisesti teollisuudessa. Ja meillä on edelleen sellainen tilanne, että meidän täytyy myöntää, että me tiedä tarkalleen, kuinka pyrkiä näihin vähennyksiin kuinka niitä voidaan tarkalleen mitata. Nämä ovat ne kysymykset, jotka tulevat liittymään taloudelliseen tukeen, joita me tulemme käsittelemään meidän ensimmäisessä tehokkuutta mittavassa ohjelmassamme. Ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä asia Euroopan unionille. Minä olen hyvin tyytyväinen siitä, että Eurooppa-neuvosto äh, tulee käsittelemään ähm, 4. Äh, helmikuuta ensi vuonna energia-alaa. Ja tämä Belgian puheenjohtajuuskausi tulee olemaan tapa valmistella pitkällä aikavälillä näiden asioiden käsittelyä ja neuvotella niistä ja päästä yhteisymmärrykseen, kuten sanoin. Ja mitä tulee sitten kilpailuun ja monopoleihin eh, energia-alalla, tämä on myöskin hyvin eh, perustavanlaatuinen kysymys, joka liittyy toisaalta tässä nyt hiukan eh, poikkean aiheesta, mutta vastaan kysymykseenne meillä ei ole suunniteltua yhteiskeskustelua tästä asiasta tulosta, koska meillä ei ole mitään lakialoitetta, joka käsittelisi tätä problematiikkaa. Ja me emme voi laittaa yhtä teemaa. Meidän täytyy valita kolme tai neljä teemaa, joita voimme käsitellä puheenjohtajuuskauden aikana, jotta voisimme olla tehokkaita. Minä olen tehnyt näin. Kysymyksessä on energian puute ja kuluttajien oikeudet. Ja tämä on myöskin tapa käsitellä markkinoita, markkinoiden rakennetta ja niiden säätelyä, mutta meidän täytyy tietenkin ottaa myöskin huomioon se, että meillä tulee olemaan neljäs energiapaketti eräänä päivänä. Tietenkin näin tulee tapahtumaan, koska äh, kolmas direktiivi tulee vaikuttamaan jonain päivänä riittämättömältä ja silloin meillä tulee olemaan ähm, tilanne, äh, jossa meillä on paremmat mahdollisuudet äh, keskustella säätelystä. On tietenkin luonnollista, että jos yritykset ovat eurooppalaisia, kontrollin täytyy olla eurooppalaista. Jos meillä on esimerkiksi Belgiassa kaksi suurta yritystä, jotka ovat läsnä kaikkialla maassa, me tarvitsemme tavan säädellä ja seurata näitä markkinoita tehokkaasti. Ja tämä tulee olemaan meidän keskustelumme pohjana. Me olemme puhuneet näistä asioista jo paljon. Äh, olemme puhuneet tässä infrastruktuuripaketissa niistä ja me tulemme Recovery Plan äh, tekstin yhteydessä puhumaan niistä. Ne liittyvät ähm, jäsenvaltioiden välisiin keskusteluihin ja tämä liittyy myöskin äm, infrastruktuurien, kansallisten infrastruktuurien välisiin äh, yhteyksiin, jotta me voisimme taata ähm, energian toimitusvarmuuden. Teillä oli kysymyksiä, jotka olivat kansallisia koskien ydinvoima-alaa ja hiiltä. En nyt vastaa niihin, vastaa niihin myöhemmin, jos haluatte. Mitä tulee taas poraukseen, öljynporaukseen, herra Belet, me olemme alkaneet käsitellä tätä asiaa. Komissio on tehnyt hyvin hyvää työtä tämän aiheen parissa ja keskustelemme teollisuuden edustajien kanssa. Olemme keskustelleet 18. kesäkuuta ja meillä on myöskin 31. toukokuuta ollut keskusteluaiheesta ja olemme puhuneet tästä myöskin täysistunnossa. Ja meillä tulee olemaan paketti, jonka puitteissa keskustellaan turvallisuudesta, kun mitä tulee öljyn poraukseen mitä tulee ensinnäkin niiden työntekijöiden turvallisuuteen, jotka työskentelevät näillä öljynporauslaitoilla, ja sitten toisekseen ää, siviili- ja julkiseen turvallisuuteen, ää, jos jokin onnettomuus tapahtuu. Ja olemme keskustelleet jo ää, merellä tapahtuvan porauksen luvista. Meidän täytyy ää, vahvistaa sääntöjä minä en nyt palaa siihen keskusteluun, mitä neuvostossa on käyty tässä aiheesta, mutta minä olen itse sitoutunut joka tapauksessa komission edustajien kanssa siihen, että keskustelu tulee jatkumaan tulevaisuudessa ja että kollegamme voivat ilmaista mielipiteensä sen suhteen. Mitä sitten taas tulee ilmastoon ja ilmastoasioihin? Komission Äh, anteeksi, äh, energiavaliokunta, johon itse kuulun, ja tietenkin muutkin käsittelevät näitä asioita, ja minulla on äh, mahdollisuus ja ilo niin tehdä. Meillä on kaksi kysymystä, pitääkö meidän siirtyä 20 prosentin vähennyksestä 30 prosentin vähennykseen. Valiokunta on halunnut pyrkiä siihen Espanjan puheenjohtajuuskauden aikana, ähm, että sanoimme komissiolle, että ähm, Kööpenhaminan kokouksen virhe oli siinä, että meidän strategiamme oli vääränlainen se, että sanoimme, että siirrymme 30 prosentin vähennykseen, jos muut ö, ähm, tekevät oman osansa. Äh, meidän ei olisi pitänyt sanoa niin, että siirrymme ehkä 30 prosentin vähennykseen ö, ähm, omalta osaltamme, koska mitä ei tapahtunut, muut eivät edenneet Yhdysvallat tai Kiina tai Intia, me emme päässeet minkälaiseen sopimukseen, ja me vain omalta osaltamme sanoimme siirtymämme 20 prosentista 30, ja Euroopan täytyy olla selvä, täytyy olla selvä Kankunissa, Kankunissa ei varmaankaan tehdä täsmällisiä päätöksiä tällä alalla, mutta ilmastoalalla täytyy sanoa, että me pääsemme sopimukseen vain, jos meillä on selkeä vastaus siihen, pitääkö meillä olla selkeä säätelyjärjestelmä, koska muuten me emme voi edetä ja meidän oma teollisuutemme joutuu vaikeuksiin kilpailun suhteen. Ja sen toinen asia on se, että jos me siirrymme yksin 20-30 prosenttiin, onko se eurooppalaiselle hyvä asia, että on käsitelty komission kanssa ähm, tammikuussa. Sanoimme, että siirrymme 20 prosentin vähennyksestä 30 prosentin vähennykseen, koska se ähm, on hieno asia, mutta meidän pitäisi sanoa, että me teemme sen Euroopan vuoksi, koska meillä on teollisia ähm, edistysaskeleita, jotka tehdään mahdolliseksi, ja koska me olemme näin ensimmäinen toimija, kuten sanotaan, ja meidän teollisuutemme ja meidän ö, työpaikkamme saavat näin edun suhteessa muihin kilpailijoihin muuhun maailmaan. Eli meidän pitäisi kysyä, tarvitsemmeko me jonkinlaista ö, instrumenttia tällä alalla. Ja tämä on jotakin, mitä tulemme sanomaan. Me olemme hyvin, hyvin kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen suhteen ja siitä, että siirrymme 20 prosentista 30. Danke. Herra ministeri Saanen kiittää teidän alustuksestanne ja vastauksistanne ja viittauksistanne. Sydämellisesti me emme tänä päivänä käsittele tätä asiaa sen enempää, joten nyt on tämä esityslistan kohta käsitelty, mutta tulevien viikkojen ja kuukausien aikana varmasti pystymme keskustelemaan yhdessä asiasta vielä. Eli monet kiitokset teidän puheenvuorostanne. Merci beaucoup. Hyvät kollegat, pyydän, että heti siirrytään seuraavan esityslistan kohtaan. Meillä on kollega Van Premt nyt, häntä tarvitaan. Meillä ei ole aikaa. Ähm, me tulemme käsittelemään kohdan ilman häntä myöskin, jos hän ei ole läsnä. Tarvitsemme joka ainoan minuutin tänään So, Frau No, kollega Van Premt, kohta kuusi. Kyseessä on ähm, elvytysohjelma. Me olemme puhuneet asiasta jo aikaisemmin kerran. Onko jotain uutta? Olisin kiitollinen, jos voisit esittää se nyt. Kiitokset puheenjohtaja. Olen samaa mieltä. Ähm, minister Manjetir olin erityisen tyytyväinen siitä, että ministeri eh, Magnetti vielä vahvisti tämän olevan tärkeä aihe aihe, johon liittyy toisaalta innovaatioita, innovaatioita sen suhteen, miten me suhtaudumme varoihimme, miten me investoimme energiatehokkuuteen ja miten investoimme uusiutuviin energiamuotoihin. Tämä on ensimmäinen seikka, jonka haluaisin ottaa esille. Tämä on siis äärimmäisen tärkeä aineisto, koska minun tietääkseni tämä on nyt ensimmäistä kertaa, tuonut eri tekijöitä yhteen. Eli käytetään käyttämättä jääneitä varoja, varoja, jotka normaalisti palautuisivat, ne käytetäänkin nyt. Kyse on noin 140 miljoonasta, joilla huolehditaan siitä, että saadaan uudenaikainen rahoitusväline, ja sen myötä voidaan alueellisella ja paikallisella tasolla jäsenvaltioissa luoda paljon varoja ja investoida paikallisella tasolla. Tämä on hyvä työllisyyden kannalta, tämä on hyvä myös ilmasto tavoitteidemme kannalta. Ja tässä on myös mahdollisuus luoda paljon paikallisia työpaikkoja, joita ei noin vain voida siirtää muualle. Toinen seikka, koskee sitä vaikutusta, joka tällä voi olla ylimääräisten lisävarojen aikaansaamiseksi. Ehdotus, joka komissiolta on saatu, pyrkii huolehtimaan siitä, että muun muassa Euroopan investointipankin avulla huolehditaan siitä, että yksi euro julkisia varoja käytetään rahastossa, jotta saadaan aikaiseksi seitsemän tai kahdeksan euroa ja sillä tavoin voidaan investoida paikallisella tasolla. On hyvin tärkeää, että me annamme tälle parlamentissa tukea. Kaikkein tärkein kohta, josta meidän on keskusteltava keskenämme huolella, on komission avoimuus tämän rahoitusjärjestelmän suhteen sellaisena kuin haluamme sitä hyödyntää. Samaan aikaan meidän on annettava komissiolle luottamus sen suhteen, että tällainen innovatiivinen ajatus saadaan käynnistettyä. Aivan kuten ministeri äsken totesi, tämä on ensimmäinen pieni askel, jotta pitkällä aikavälillä voidaan vapauttaa paljon varoja jatkuvasti pyörivän rahaston kautta niin, että voidaan investoida paikallisella tasolla. Toistan vielä, suurin ongelma on se, että paikallishallinto, paikallisinvestoinnit eivät löydä riittämiin pääomaa. Ja tuo pääoman puute saadaan tällä tavoin ainakin osittain korjattua. Lopuksi vielä havaitsette, että tässä mietinnössä on tehty vain joitakin tarkistuksia. Se varmasti liittyy siihen, että tämä on hyvin lähellä komission ehdotusta ja hyvin lähellä komission ehdotus puolestaan sitä, mitä parlamentti on aina toivonut. Tämä on samaan aikaan, tässä pyritään antamaan selkeä merkki ja toivottavasti kaikki kollegat eri puolueiden ryhmistä tukevat sitä on annettava merkki siitä, kuinka tärkeää on hyväksyä tämä aineisto mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena on, että syyskuun alussa tästä jo äänestettäisiin ja sen jälkeen lähdettäisiin välittömästi neuvottelemaan neuvoston kanssa, jotta saataisiin tämä mahdollisuuksien mukaan ensimmäisessä käsittelyssä päätöksen pyydän, että kollegat eivät tekisi kovin paljon enää tarkistuksia. Ehdotusta voidaan kyllä parantaa, mutta tärkeää on se, että tätä ajatusta tuetaan ja että tämä rahoitus osuus on se, jonka osalta saadaan jonkinlaista selvennystä. Eiköhän tästä saada pian yhteisymmärrys aikaan eri puolueiden ryhmien välillä, jotta tästä saataisiin äänestys syyskuussa. Kiitoksia. Monet kiitokset. Onko koko joukko puheenvuoropyyntöjä ryhmien edustajat? Kollega Bresina ensin. Eh, takže děkuji, pane předsedající. Já bych... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää, koska uskon, että tämä, tätä asiaa on varsin hyvin työstetty. Tietenkin eh, rahoja voidaan ottaa Euroopan energialan elvytysohjelmasta. Ja nämä ovat sellaisia ähm, määrärahoja, jotka liittyvät tähän ohjelmaan. Ja sen tavoitteena on energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä tukea on olemassa myöskin sellaisia viranomaisia, jotka pystyvät tekemään päätöksen siitä, että missä näitä parhaiten pystytään käyttämään. Mutta herää kysymys siitä, että 114 miljoonaa euroa, onko se se kriittinen minimi, millä voidaan jotakin saada aikaan? Ja toinen kysymys on rahoitusväline. Kuinka kauan tätä rahoitusvälinettä käytetään? ja kuinka laajasti se on tai kuinka nopeasti se on käytettävissä. Jos teillä olisi vastaus näihin kysymyksiin, niin olisin tyytyväinen siihen. Kiitoksia, kollega Holm. Thank you. I will be very brief. I would really just like to thank... Kiitoksia. Minä haluaisin oikeastaan vain kiittää esittelijää tästä työstä, jota hän on tehnyt ja todeta, että olen samaa mieltä tarkistuksista, joita hän on esittänyt, mutta minä olen hiukan huolissani siitä, että neuvostossa on tiettyjä elementtejä, jotka ovat nyt vähän ehkä sekaisin muista seikoista, joita on suunniteltu. Esimerkiksi sanotaan, että no eihän meillä voi olla tällaista avointa kommenttia tulevista sitoumuksista. Tuo on kuitenkin se muotoilu muusta rahasta, jota saataisi tulla. Ja tästähän tiedetään, että se olisi tulossa saataville. Sitä ei vaan ole vielä tänä ajankohtana voitu laskea mukaan. Ja jäsenvaltiot tietysti haluavat aina saada rahojaan takaisin ja palauttaa niitä. Eikö ennen näitä neuvotteluja voitaisi jollakin tapaa antaa lisämateriaalia tai käydä epävirallisia keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa jo vaikka nyt sen varmistamiseksi, että jotkut näistä äänistä, joita tällä hetkellä ilmaistaan vain epävirallisesti, eivät saisi jalansia. Kiitoksia. Dankeschön, kollega Kansch. Kiitoksia, kollega Kanchian. Grazie, presidente. E, come relatore... Puheenjohtaja. Kansanpuolueen varjoesittelijänä minä haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja sanoa hänelle, että minä hyväksyn hänen ehdotuksensa, että perustettaisiin suurehko innovaatiorahasto niin, että todellakin sitä periaatetta voitaisiin tukea, että saadaan enemmän lyhyen tähtäyksen mahdollisuuksia, mutta kuitenkin myöskin enemmän mahdollisuuksia toteuttaa hankkeita. Ja oikeastaan neuvostossa tästä jo aikaisemmin puhuttiin ja meidän ei pitäisi tätä mahdollisuutta jättää huomiota. Tämä 114 miljardia, niin ne varmasti vielä tuplataan tai jopa nelinkertaistetaan jos ajatellaan elvytyssuunnitelman ensimmäistä osaa, kun siitä joudutaan taas maksamaan rahoja takaisin, on hyvä, että ne varat voidaan syöttää rahastoon. Mm, Tämä mm, rahasto on ajateltu innovaatio ähm, Siinä on tarko- siitä on tarkoitus myöskin yksityisiä aloitteita rahoittaa, ei pelkästään kansainvälisiä. Me puhumme lainan mahdollisuuksista, lainan äh, äh, antomahdollisuuksista ja osallistumisesta tärkeisiin hankkeisiin. Ja sitten viivan alla tilanne on se, että joskus alkuperäiseen summaan tulee jotain vähän vielä lisää. Joka tapauksessa näistä rahoista pitää olla jollakin lailla hyötyä. Tämä rahasto ei tietenkään yksin pysty rahastamaan, äh, rahoittamaan kaikkia, mutta mm, kuten esimerkiksi e AKR, mutta sen lisäksi on vielä rakennerahastot ja meidän pitäisi käyttää kaikkia näitä eri patoja hyväksi. Tällä hetkellä on julkinen sektori ja paikalliset ja alueelliset viranomaiset, jotka rahoittavat, mutta meidän ei pitäisi suuria äm, hankkeita ajatella pelkästään, että ovat julkisen sektorin hankkeita, vaan myöskin yksityisiä hankkeita. Ja sitten meillä pitäisi olla pilottihankkeita äh, varten äh, rahoitus. ERP voisi tässä varmasti olla ensimmäisenä äm, välineenä niin, että sillä olisi kerrannaisvaikutusta, niin kuin esittelijäkin jo sanoi. Ja sen jälkeen tämä pitäisi määrätietoisesti toteuttaa ja kuinka kauan se sitten kestää, siitä esitettiin jo kysymys. Me olemme tietyssä pakkotilanteessa, mutta tämäkin kysymys esitettiin jo ministerille. Kun kyseessä pitäisi olla yksinkertainen rahasto, niin silloin Euroopan unioni pystyisi myöskin nopeasti toimimaan – ja sitten jälkikäteen sitä voitaisiin kehittää eteenpäin ja tällöin meillä olisi ajallisesti myöskin enemmän mahdollisuuksia. Meidän täytyy ottaa myöskin tekninen puoli huomioon. Meillä on Elina ja sitä kautta me pystymme toteuttamaan kaikki, mitkä, li, palvelu, mitkä liittyy palveluihin, mutta jotenkin sitä pitäisi rajoittaa, koska hankkeissa pitäisi olla vähintään 10 prosenttia mukana. Ja sitten lopuksi meidän pitäisi miettiä, kun puhutaan hankkeista, joihin liittyy uutta teknologiaa, niin meidän ei pitäisi määräaikoja pidentää. Alueellisissa paikallisviranomaisilla pitäisi olla paras mahdollinen olemassa olevien järjestelmien teknologia käytettävissä. Se on hyvin tärkeää, koska muuten tämä, nämä hankkeet viivästyvät ja tänä päivänä me tarvitsemme nopeasta, to, nopeaa toimintaa. Jos me pystymme kaikki nämä seikat ottamaan huomioon, niin silloin pystymme varmasti tekemään hyvää työtä. Ja silloin tästä kokonaisuudesta tulee hyvin tärkeä, ja vaikka määrärahat ovatkin rajalliset. Kollega Sado seuraavaksi. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani onnitella esittelijää tästä hyvästä työstä, joka on tehty. Tässä ei ole paljonkaan tarkistuksia Voimme siis edetä nopeasti. Me tiedämme, että traditiolliset pankit välttävät tällaisia innovointeja, mitä tulee energiaan. Ja se, mikä on hyvin tärkeää tässä vaiheessa, on välttää byrokratian luomista tämän instrumentin ympärille, jotta voisimme taata sen, että kaikki pääsevät siihen käsiksi hyvin helposti. Me tulemme tekemään näin ja niin me toivomme, että työ etenee nopeasti ja että muut seuraavat tätä parlamentin nopeutta neuvostossa, jota voimme jakaa tätä rahaa nopeasti. Kiitoksia. Monet kiitokset, herra Dosnovski. Děkuji, pane předsedo. Já bych také se připojil ke... Monet kiitokset puheenjohtaja. Minä haluan myöskin liittyä kollegoiden kerhoon. Minä annan suurta arvoa esittelijän tekemälle työlle. Hän on pyrkinyt auttamaan energia-alueen kehitystä. Tämä on hyvin tärkeä aihe Euroopan unionissa. Ja sen jälkeen, kun meillä on viime vuosina ollut ongelma, niin tämä on myöskin hyvin vaikea kohta Euroopassa. Minä olen varjoesittelijä ja minä haluaisin sanoa, että meidän täytyisi näitä rahoitus ähm, varoja, mitä meillä on talouden elvytysohjelmassa. Meidän pitäisi ottaa ne käyttöön. Se on meille kaikille hyvin tärkeää, mutta toisaalta harkitsisin hyvin tarkkaan meidän ei pitäisi yhdistää sellaisia ohjelmia, jotka ovat toisaalta hyvin tärkeitä ja sitten joilla on, jotka ovat pitkän tähtäyksen ohjelmia. Esimerkiksi tehokkuus, jota pitää parantaa. Meidän täytyy kaikkia eri aloja valmistella hyvin. Meidän täytyy käyttää hyväksi kaikkia niitä rahoitusvälineitä, mitä meillä näissä ohjelmissa jo on. Eli kyseessä ovat hankkeet, joita on valmisteltu jo aikaisemmin eh, ja joissa on jäänyt määrärahoja käyttämättä kun näitä hankkeita on valmisteltu, niin ovat nopeasti toteutettavissa. Nämä hankkeet on tarkoitus käyttää kriisitilanteen ratkaisemiseen. Ja mitä tulee energiatehokkaiden verkkojen yhdistämiseen, niin se on erittäin tärkeää ja minä annan hyvin suurta arvoa tälle hankkeelle ja näille esityksille, mitä esittelijä on esittänyt. Kiitoksia. Rouva Van Bremt, haluaisitteko käyttää vielä puheenvuoron? Tai sitten komissio. Ensin komissio. Herra Cabo. Herra Cabo, olkaa hyvä. A few words? Yeah, please. If not necessary. Käytättekö muutaman sanan? Mikäli se ei ole välttämätöntä, niin me säästämme aikaa. no, no, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Vain muutama sana. Ensinnäkin haluaisin kiittää parlamentin jäseniä, jotka ovat tukeneet komission ehdotusta. Ja todellakin on selvää, että komissio toimii tässä sopimuksen puitteissa, sen sopimuksen, joka on siis neuvoston ja parlamentin välinen sopimus energia-alalla. Ja tässä on arvioitu, että meillä ei ole ollut tarpeeksi investointeja, mitä tulee energiatehokkuuteen, ja me olemme todenneet, että tämä toimintasuunnitelma oli hyväksyttävissä vain, jos oli sellaisia varoja, joita ei ole käytetty, ja jos niitä voidaan uudelleen suunnata energia-alan hankkeisiin ja uudistuvan energian hankkeisiin. Ja tätä voidaan todellakin perustella, sillä energiatehokkuus on erittäin tärkeää, kuten Van Brent huomautti, äh, vihreä kasvu ja vihreät työpaikat ja suora, suorasti hyödyttävä investointi on hyvin tärkeää kriisin aikana ja kriisin aikana on tärkeää äh, tehdä näin, mutta se on hyvin vaikeaa. On hyvin vaikeaa tehdä tällaisia investointeja kriisin aikana ja komissio haluaisi auttaa hiukan taloudellisesti, äh, jotta nämä projektit voitaisiin aloittaa. Joka tapauksessa taloudellinen tuki, joka sanan äh, pankeilta, esimerkiksi Bank Ebolilta Englannista, näiden ähm, avulla äh, yksityinen sektori voi sitten investoida. Eli voidaan me käyttää hiukan yhteisön varoja, jotta saisimme maksimaalisen hyödyn tärkeissä ohjelmissa ja voisimme äh, saada yksityisen sektorin sitten toimimaan ja minulla oli vain sana sanottavana. Muutamia kysymyksiä esitettiin, onko meillä tarpeeksi, kun meillä on 114 miljoonaa. Kun ajatellaan tätä vipuvoimaa, 114 miljoonaa on jo jotakin, voimme tehdä sillä jotakin hyvin tärkeää, voimme todellakin tehdä sillä tärkeän vaikutuksen energia-alalla ja myöskin kysyttiin, onko tämä vaikutus jatkuva vai ei. Tarkoituksena ei ole luoda mitään jatkuvaa rahastoa. Tämä rahasto tulee olemaan luonnoltaan sellainen, että jos rahaa on jäljellä, täytyy odottaa tietty aika ennen kuin nämä varat voidaan käyttää. Ja kun markkinoilta tulee projekteja, meidän täytyy saada markkinoilta hyviä projekteja. Me odotamme jonkin aikaa. Markkinat tietenkin haluavat nopeasti hyötyä näistä varoista, joten me luulemme, että näitä projekteja tullaan meille ehdottamaan melko nopeasti. Ja meillä ei ole tarkoituksena luoda siis mitään pysyvää rahastoa. Tämä on väliaikainen rahasto ja progressiivinen se, sen käyttöön on varattu tietty aika. Mitä tulee innovointiin, joka myöskin mainittiin tässä mietinnössä, joka Madame Van Brent mainitsi, tämä innovointo aspekti. Luulen, että komissio voi vahvistaa tätä näkökulmaa, mitä tulee innovaatioon. Tekniset näkökulmat ovat hyvin tärkeitä siinä, mitä me tulemme tekemään. Ja nyt ei vielä tiedetä, onko tämä 10 vai 15 vai 20 prosenttia, mutta tämä ei ole tämän rahaston tärkein aspekti. Meillä täytyy olla jonkin verran toimintavaraa, jotta voimme auttaa teknisesti, jos markkinat tarvitsevat teknistä tukea. Haluaisin korostaa erästä asiaa, jota monet ovat korostaneet. Näitä hyvin tarkkoja ajoituksia, hyvin tarkkaa aikaa. Meillä on absoluuttinen aikaraja, joka on vuoden loppu, sillä tämä raha poistuu yhteisön budjetista vuoden loppuun mennessä. Eli ehdottomasti kaikki nämä varat täytyy käyttää ennen vuoden loppua ja haluaisin kiittää hyvin paljon poliittisia ryhmiä tässä suhteessa, sekä esittelijää että poliittisia ryhmiä tässä valiokunnassa, koska tähän asiaan on kiinnitetty hyvin paljon huomiota ja myöskin Belgian puheenjohtajuus on kiinnittänyt siihen huomiota ja korostanut sitä, että tämä on hyvin tärkeää, että me voisimme saavuttaa päämäärämme aikarajojen puitteissa. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja rouva Van Bremt vielä. Niin, ihan lyhyesti. Ihan ensiksi on rohkaisevaa kuulla, että eri puolueiden ryhmistä on pitkälti tukea sille, mitä tässä on esitetty. Eli ensimmäinen ehto täyttyy, jotta saamme onnistumaan sen, mitä kaikki haluavat. Rova Hallin kysymyksestä kontakteista neuvostossa ja epävirallisesti tilanteen tarkastelemisesta minä olen aika hyvin yhteydessä Belgian puheenjohtajamaana, eiköhän se suju hyvin. Ensisijaisesti minusta puheenjohtajamaan on tehtävä oma työnsä ja minä teen tietysti mitä minä voin suhteessa joihinkin tiettyihin jäsenvaltioihin, mutta kannustaisin myös kollegoja näistä jäsenvaltioista, sanotaan nyt vaikka saksalaisia ja espanjalaisia kollegoja, pyytäisin heitä vaikuttamaan omaan hallituksensa tässä asiassa, jotta saataisiin pian yhteisymmärrys aikaan. Miksi sanon näin, koska herra Kansien sanoi, ei ole niinkään kyse siitä, että kyseessä olisi paljon rahaa, 140 miljoonaa euroa. Jos se annetaan takaisin jäsenvaltiolle, mitä se tarkoittaa jossakin saksalaisessa budjetissa? Eipä juuri mitään. Mutta se, mitä me ehdotamme, mitä komissio ehdottaa, mitä yhdessä toteuttaisimme, on se, että tämä raha laitettaisiin rahastoon moninkertaistumaan ja sillä tavoin annettaisiin vauhtia paikalliselle tasolle. Tämä olisi aivan uusi väline. Ja ei nyt olla varovaisia ja ruveta sanomaan, että minä haluan rahani takaisin. Eli ehkäpä kollegatkin voisivat ottaa yhteyttä eri hallituksinsa ja viedä tätä viestiä eteenpäin. Sitten kysymys tuosta teknisestä avusta. Minä olen oikeastaan kyllä sitä mieltä, että meidän ei pitäisi käyttää liikaa määrärahoja tekniseen apuun. Tämän rahaston ydinasiana on tehdä siitä pyörivä rahasto niin, että jatkuvasti voidaan investoida paikallisella tasolla. Voimme vielä katsoa, miten tätä voidaan toteuttaa. Kiitoksia. Bedanke mich auch für diese Kiitoksia myöskin näistä viittauksista. 14. heinäkuuta on tar- keskiviikkona siis 14.7. on mahdollisuus jättää vielä tarkistukset. Ja sitten seuraavaksi kollega Franco on valmistellut lausuntoluonnosta ja herra Franco, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. 23. kesäkuuta me puhuimme Euroopan unionin toimintasuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on vahvistaa kemiallisten, biologisten säteily- ja ydinturvallisuuden ähm, alan aiheita. Äh, monet tekevät työtä näiden asioiden eteen ja te olette äh, saaneet meidän toimintasuunnitelmamme, joka keskittyy muutamaan asiaan. Ensinnäkin jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön, mitä tulee tähän niin kutsuttuun CBRN alaan. Toisekseen todellisen eurooppalaisen siviiliturvallisuuden teollisuuden toimintasuunnitelman laatimiseen, sillä tämä asia on vielä liian hajallaan. Me pyrimme laatimaan yhteisen standardin, ja minä myöskin haluaisin alleviivata, että me tarvitsemme ää, ähm, tukea hyvin paljon PK-alalle, sillä se liittyy tähän turvallisuuden alaan vahvasti. Ja minä haluaisin sanoa, että ää, ähm, komissio on hyvin ää, äh, vahvasti jakanut näitä asioita omassa tekstissään. Ja äh, se on suunnitellut hyvin äm, rajoittavaa ä, äh, säätelyä. Me ehdotamme siviili- ja äm, äm, ähm, yhteistyötä ja yhteisen verkon luomista. Ja sitten neljänneksen Euroopan unionin sisäisen ja ulkoisen äm, huippu yksikköverkon luomisen, sillä minun mielestäni on mahdotonta turvata turvallisuutta Euroopan unionissa ilman turvallisuutta muualla maailmassa, sillä nämä CBRN uhat ovat maailmanlaajuisia. Minun ehdotukseni mukaan tarkistusten viimeinen jättöpäivä on kolmas syyskuuta ja tätä käsitellään 14 lokakuuta. Ja tämän lausuntoluonnoksen käsittelyssä on rajattu määrä tarkistusmahdollisuuksia liittyen myös siihen, kuinka ähm, herkkiä nämä asiat ovat ja kuinka luottamuksellisia nämä CBRn uhat ovat. Kiitoksia. Kiitoksia. Kollega Enchu pyysi ensin puheenvuoroa. Monet kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin ensinnä onnitella herra Frankoa hänen lausuntoluonnoksestaan. Minusta se näyttää varsin hyvältä. Melkein kaikki välttämättömät seikat on otettu siinä huomioon. Minä puhun muutamista ongelmista, jotka minun mielestäni ovat hyvin tärkeitä. Sekä komissio että jäsenvaltiot ähm, ovat äh, päävastuussa tällaisista tapauksista. Tai komissio sanoo, että jäsenvaltiot ovat päävastuussa, äh, koska jäsenvaltioiden pitää tietyt määrärahat myöntää, jotta pystyttäisiin toimimaan – mutta jos ajatellaan valtioita, jotka eivät pysty enää omia varoja käyttämään tiettyjen tapahtumien torjuntaan juuri kriisin vuoksi, niin tällaisessa tilanteessa kyseessä olevien valtioiden pitäisi pystyä saamaan tukea muilta valtioilta. Tällainen esimerkki oli äm, EUn e sivilisuojelun aktivointi, joka viime viikolla hoidettiin tai järjestettiin Romaniassa ja neljä jäsenvaltiota liittyi siihen. Kuten sanottiin, niin yhteistyö kolmansien valtioiden kanssa on myöskin erittäin tärkeää CB RN-turvallisuuden kohdalla. Mitä tulee kehitykseen ja tutkimukseen tällä alalla, mutta myöskin hyvien käytäntöjen arviointilaboratorioiden perustaminen on tärkeää. Tässä yhteydessä siviliyhteiskunnan pitää myötävaikuttaa samoin kuin yksityisten yritysten, mutta Tämä saattaa johtaa turvallisuusriskeihin tällaisissa arviointilaboratorioissa. Meidän täytyy siis varmistaa se, että näiden laboratorioiden toiminta vastu, vastaa turvallisuusnormeja ja toimia vastaavalla tavalla. Kiitoksia. Ja sitten onko komissiolta, haluaisiko herra Haimans komissiolta vielä vastata tähän? No, sinulla olisi kaksi minuuttia, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos välttämättä haluamme, niin, haluatte, niin sanon, että nämä seikat, joita valiokunnan jäsenet ovat ottaneet esille, tuntuvat meistä hyvin ymmärrettäviltä ja nämä ovat tärkeitä komissiolle olleet jo tätä toimintaohjelmaa laadittaessa. Viime kerralla, kun olin täällä, kerran hiukan siitä toiminnasta, johon me olemme ryhtyneet täytäntöönpanon suhteen, ja uskon, että nyt kun tarkastelen tätä lausuntoluonnosta ja libe valiokunnan luonnosta, niin voimme ottaa nämä kyllä huomioon tuossa täytäntöönpanoprosessissa ja siihen voin uskoakseni päättää. Kiitoksia. Danke, Franco. Kiitoksia. Franco, haluatteko käyttää puheenvuoron vielä? En ollenkaan, herra puheenjohtaja. Haluaisin vain kiittää kollegani. Otan hänen huomionsa huomioon. Gut, No hyvä. Sitten minä kiitän sydämellisesti ja muistutan siitä, että tarkistusten määrä aika on toinen 12 kello 12 vai oliko se väärin? Toinen syyskuuta. No, se riippuu, mistä on kyse nyt. Minun täytyy tietää. No, Second, okay. September. Siis toinen syyskuuta. Ja syksyllä lausunto käsitellään myöskin lopullisesti. Näin me voimme päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Me olemme toimineet niin hienosti, että me olemme etuajassa, mikä on todella hienoa. Mutta valitettavasti meillä on pieni ongelma, että seuraava vieras, joka tulee vierailulle, ei ole vielä läsnä. Eli Yhdysvaltain edustajanhuoneen jäsen ja edustajanhuoneen tiede- ja teknologiakomitean puheenjohtaja Pat Gordon – tulee, mutta mm, vaikka kun hän ei nyt vielä ole läsnä, mutta sihteeristö lähtee katsomaan, että onko hän jossakin talossa. Muuten meidän täytyy pitää parin minuutin tauko, mutta älkääpä lähtekö karkuun. Meitä ei ihan kauhean monta tässä salissa ole. Ja minusta tämä on tärkeä esityslistan kohta Tästä on puhuttu myöskin USAn yhteistyökomiteassa. Juuri jos ajatellaan yhteistyötä Euroopan parlamentin valiokuntien ja Yhdysvaltojen välillä, niin Yhdysvaltoja, yhteistyötä pitäisi tehostaa. Ja tässä olisi hyvä mahdollisuus näin, että Ruohuelda on läsnä, mutta toinen kollega on poissa. Nyt halusin nimenomaan onnitella Euro, Espanjaa mestaruudesta, mikä ei nyt ihan niin helppoa minulle ole, mutta sydämelliset onnittelut Espanjalle maailmanmestaruudesta ja oikein hienoa menestystä. Yeah. That's a problem. Okei, okay, also eine kleine Pause. Eli pieni tauko. Pyydän, että pysytte läsnä. Meine niin Damen no Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, saan jälleen avata kokouksen. Ja toivotan Yhdysvaltain edustajanhuoneen jäsenen, edustajanhuoneen tiede- ja teknologiakomitean puheenjohtajan Bart Gordonin sydämellisesti tervetulleeksi. Meille on suuri ilo, että e, Yhdysvaltain edustajanhuoneen komitean puheenjohtaja on tullut tänne kokoukseemme. Oli hiukan vaikea tätä ö, aikaa säädellä niin, että kaikki kollegat pystyisivät olemaan läsnä, mutta ö, tämä on tärkeä kysymys amerikkalaisten poliitikkojen ja eurooppalaisten poliitikkojen yhteistyöstä. Ei pelkästään nyt, vaan myöskin tulevaisuuden kannalta se on hyvin merkittävää. Ja te otitte meidän tarjouksemme vastaan. Ja olemme iloisia siitä, että kolme varttia voitte keskustella meidän kanssamme. Ja herra Koldon, toimiiko? Haluaisin. Unity to speak to us annan teille mahdollisuuden puhua meille ja sitten sen jälkeen me käymme keskustelua. Meillä on 45 minuuttia aikaa. Kiitoksia ja tervetuloa. Ja Kiitokset puheenjohtaja tästä tervetuloa toivotuksesta. Olisinpa kuullut sen kokonaan, en saanut numeroita ihan kuntoon täällä arvoisa puheenjohtaja rooli ja arvoisat teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan jäsenet. Kiitos siitä, että kutsuitte minut tänään paikalle mielipiteenvaihtoon. Minulla oli mahdollisuus käydä keskusteluja puhemies Busekin kanssa noin puolitoista viikkoa sitten, kun hän oli Washingtonissa ja me keskustelimme EUn ja Yhdysvaltojen välisestä yhteistyöstä. Keskustelujen päätteeksi hän kysyi minulta, miksi minä olen niin kiinnostunut EU-Yhdysvallat yhteistyöstä tai transatlanttisesta yhteistyöstä ja minä Kerroin hänelle, että syy on se, että minulla on yhdeksänvuotias tytär, jota rakastan ja epäilenpä, että hän aivan yhtä lailla kuin teidän lapsenne tai lapsen lapsenne saattavat periä kansallisen elintason, joka on alhaisimmalla tasoilla kuin heidän vanhemmillaan. Se on siis amerikkalaisen unelman käänteinen versio, ehkä teidänkin unelmanne. Ja syy tähän on se, että on olemassa kuusi miljardia ihmistä tässä maailmassa, joista puolet työskentelee alle kahdella eurolla päivässä. Me emme missään nimessä halua lähteä siis kilpailemaan palkoilla. Meidän on työskenneltävä tuotannollisella tasolla. Oltava tuottavaisempia. Mutta jotkut näistä matalapalkkamaista investoivat nyt huomattavasti tutkimukseen ja teknologiaan ja käyttävät markkina-alueensa kokoa hankkiakseen teknologiasiirtoa ja joskus yrittävät tehdä omista normeistaan kansainvälisiä normeja. Toiset maat taas ovat suuria energian vientimaita ja ne saattaisivat käyttää tätä vientiään meidän energiaturvallisuutemme horjuttamiseen. Me Yhdysvallat ja EU olemme niin eh, samaa mieltä monista eri tavoitteista, arvoista ja elintasosta. Siksi meidän kannattaa myös työskennellä yhdessä, ennen kaikkea tutkimusalalla. Eh, sillä ei luoda ensin markkinaetua, vaan yritetään ensin hyödyttää meitä kaikkia, esimerkiksi energiaturvallisuuden, ilmastonmuutoksen, puhtaan veden ja kestävän planeetan alalla. Mitkä sitten ovat esteet meidän lainsäätäjien väliselle yhteistyölle? Ensinnäkin, yleensä täytäntöönpaneva ala on se, jota käytetään tällaisissa sopimuksissa, mutta mielestäni lainsäätäjällä on tärkeä rooli valvonnassa ja neuvonannossa ja lainsäädännössä. Kieli on myös luonut ongelmia, mutta Lissabonin sopimuksen myötä Yhdysvaltain kongressilla on nyt selkeämmin yksi yksittäinen eh, kontaktipiste aiemmin oli hyvin hankalaa, kun oli monta erillistä parlamenttia. Tämän 26 vuoden aikana, jonka itse olen toiminut parlamenttien välisessä yhteistyössä, olen havainnut, että suurin este konkreettisille tuloksille on se, että saadaan jäsenten keskustelut samalle tasolle lainsäädännön tasolla lainsäädäntötason kanssa. Esimerkiksi nyt olisi mielenkiintoista hyvissä ajoin keskustella siitä, miten voidaan koordinoida suurten pankkien säätelyä, mutta ei teidänkään valiokunnallanne tai minun ole mitään toimivaltaa tästä aiheesta. Eli kaikkein hyödyttävintä, tuottoisinta on linjata lainsäädäntö saavutettavien tavoitteiden kanssa. Äskettäin olen tässä mielessä ollut yhteydessä yhdistyneen kuningaskunnan tiede- ja teknologiavaliokuntaan. Meillä oli geoinsinööritoiminnasta rinnakkaiset kuulemiset. Meidän tiede- ja teknologiakomiteamme tarkasteli pitkän aikavälin tutkimusta ja kehitystä ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kansainvälisiä hallinnan kysymyksiä. Pian me esitämme tästä yhteisen raporttimme, jonka toimitan tälle valiokunnalle. Uskon, että on olemassa paljon meitä molempia kiinnostavia seikkoja. Yksi koskee harvinaisia maa maaperämineraaleja ja strategisia materiaaleja sekä Euroopan äskettäisessä työryhmän raportissa että Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen raportissa on huomioitu, että Kiinalla on 90-95 prosenttia maailman harvinaisista maamineraaleista. Ja lisäksi on ollut jonkinlaisia vinkkejä siitä, että Kiina on rajoittamassa näiden materiaalien vientiä. Tämä on tärkeä kummankin taloutemme kannalta, koska harvinaisten maassa olevien mineraalien eh, hyvin pieni olemassa oleva esiintyvyys huomattavasti lisää eh, vaihtoehtoisen energian ja televiestinnän tuotteiden mahdollisuuksia käyttää näitä aineita. Jos olette sitä mieltä, että tällaiset rinnakkaiset kuulemistilaisuudet olisivat hyödyksi, kannustaisin käyttämään tätä mallia. Eh, puheenjohtajista yksi on jo ilmoittanut minulle, että teollis- ja tekijänoikeudet olisivat mielenkiintoinen seikka ja suurlähettiläs Kennard on ilmaissut mielenkiintonsa kyberturvallisuusalan yhteistyöstä. Lopuksi vielä haluaisin kiittää Reinhard Butikofferia ja ITRE-valiokunnan sihteeristöä siitä, että on mahdollistettu henkilökunta, henkilöstövaihto, jotta voimme paremmin henkilöstön tasolla ymmärtää valiokuntiemme työskentelyä. Ja lopuksi haluaisin todeta, että pitkä ystävyys Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on ilmeistä. Monien amerikkalaisten vanhemmat tai isovanhemmat ovat eurooppalaisia syntyperältään. Tällainen suhde luo kulttuurista yhtenäisyyttä ja monet niistä haasteista, joita meillä tänä päivänä on, eivät rajoitu yhteen maahan tai mantireeseen, kun keskustellaan tulevista energialähteistä, suojellaan kyberturvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta tai pohditaan ilmastonmuutosta. Uskon, että ystävät jotkut yhdessä työskennellessään vahvistavat toisiaan. Kiitoksia. Nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Ganz herzlichen Dank. Monet kiitokset edustajahuoneen jäsen Gordon tästä lyhyestä alustuksesta, josta kävi selkeästi ilmi, että ei ihan yleisellä tasolla, vaan hyvin konkreettisesti meidän päivinämme on ongelmia – Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä ja meillä on esimerkiksi normien, normien raaka-aineiden, energiakysymyksen tekijänoikeuksien kohdalla ongelmia. Ja me olemme viime kuukausien ja vuosien aikana asioita käsitelleet ja me tulemme varmasti käsittelemään jatkossakin niitä ja olisi viisasta, että kumpikin poliittinen taso Amerikassa ja Euroopassa tekisi yhteistyötä voimakkaammin. Kyseessä ei ole pelkästään hallitusten välinen yhteistyö, vaan myöskin parlamenttien välinen yhteistyö. On paljon vaihtoa ja vierailuja, mutta on varmasti paljon vielä opittavaa. Jos ajatellaan arkipäivän yhteistyötä ja käytännön yhteistyötä. Tätä halutaan käyttää hyväksi. Monet, muutamat kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroja ja sitä varten puheenjohtajalla ei enää ole puheenvuoroa, jotta kaikki pystyvät käyttämään puheenvuoron. No, Tsevalan toivotan tervetulloksi. Hän on USAn delegaation varapuheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa hän on myöskin meidän valiokunnassa. Ferreira Madurellilla on ensimmäinen puheenvuoro. Hän on sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattori. Hän tulee Espanjasta ja he voittivat eilen maailmanmestaruuden. Die einen sagen Glück gehabt, die Toisilla oli onnea ja toisilla oli vähän vähemmän onnea, mutta me onnittelemme. It's your turn. Oh, I listened to him celebrate all last night. So I'm a little groggy this morning. Minä kuulin heidän juhlivan koko yön, joten olen nyt vähän väsynyt tänä aamuna. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias. Monet kiitokset, puheenjohtaja. Kiitoksia, herra Gordon. Me kiitämme tietenkin siitä, että olette tulleet tänne niin että tätä ajatusten vaihtoa voidaan käydä ja sehän tekee työstämme hyvin mielenkiintoista. Meistä on mielenkiintoista kuulla, miten te meidän sääntöjämme arvioitte ja meistä on tärkeää, että yhteistyö jatkuu. Haluaisin sanoa, että teidän maanne malli tietyillä aloilla, joita meidän valiokuntamme työstää, niin ehkä tätä työtä pitäisi vähän vielä syventää ja teidän läsnäolonne kautta saamme ensikäden tietoa ja siksi haluaisin esittää muutamia kysymyksiä. Minä puhuisin mielelläni teidän maanne ähm, kehitys- ja ähm, tutkimuksesta tutkimustyöstä, koska teillä on erittäin hyviä tuloksia saatu Euroopassa – me olemme keskustelemassa siitä, että tieteellisiä välineitä pitäisi uudistaa. Te tunnette EAKRn puiteohjelman ja tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman. Ja pitäisi myöskin kokemuksia vaihtaa hankkeiden kohdalla ja rahoituksen kohdalla. Meidän maissamme usein mainitaan teidän maanne viitteenä se, että tieteelliset tulokset eh, ovat, tai siellä niitä pystytään siellä kehittämään pidemmälle. Se luo tie, luottamusta tieteeseen, mutta ehkä siihen liittyy myöskin riskejä, mutta ei niin paljon byrokratiaa. Ehkä te voisitte tämän konkreettisen kohdan kohdalla kertoa vähän tarkemmin meille teidän järjestelmästänne. Eli meillä on erilaisia perspektiivejä sisä ja ulko, sisään ja ulospäin. Me tarvitsemme sitten erilaisia tutkijoita Euroopassa. Tutkijoiden lukumäärä henkeä kohden eri maissa on paljon alhaisempi kuin teillä ja me tarvitsemme sitä varten myöskin suurempaa budjettia ja samaan aikaan enemmän tutkijoita, mutta miten te toimitte omassa maassanne, miten te sanotte nuorisolle, että opiskelkaa luonnontieteitä, miten teidän ohjelmanne niin hyvin purevat. Me mielellämme kuulisimme teidän kokemuksistanne, koska teillä on pitkää kokemusta siitä, että miten yksityinen talous osallistuu tämän sektorin toimintaan. Me olemme tässä kohdin parantaneet omaa tilannettamme ja me olemme käyttäneet vastaavanlaisia aloitteita kuin mitä teilläkin on, mutta arvioikaapa te sitä. Ja sitten viimeinen kysymys, herra Gordon. Mitä te muuttaisitte omassa tiedepolitiikassanne? Tämä arvio auttaisi meitä todellakin paljon eteenpäin ja parantaisi meidän yhteistyötämme tulevaisuudessa. To, to Haluatteko vastata joka kerta vai miten haluatte? Kun tässä nyt oli niin paljon kysymyksiä, niin saanko vastata tähän ensin? Niitä oli seitsemän, ymmärtääkseni. Ensinnäkin saanen todeta, että minusta kaikissa maissa tieteilijät ovat sitä mieltä, että byrokratia on liikaa. Se on ihan universaali juttu joka puolella. Te otitte esille monta eri seikkaa. Nuoret ensinnäkin. Meillä on ihan sama huolenaihe. 50-luvun loppupuolella, kun silloinen Neuvostoliitto laukaisi Sputnikin, se sai Amerikassa melkoisen shokin aikaan. Se teki meistä toisen luokan toimijoita, kun olimme kuvitelleet olevamme teknologisesti johtavia. Se aiheutti meille myös turvallisuushuolia ja oikeastaan eh, siinä eh, kansallisella tasolla luotiin tämä meidän komiteamme myös senaatissa ja NASA. Ja NASA oli inspiraatio koko tiede sukupolvelle. Valitettavasti monet noista tieteilijöistä ovat nyt uransa loppuvaiheessa ja meillä on vähän samanlainen huolenaihe. Mitä saamme, millä saamme inspiroitua nuorison. Toivottavasti vaihtoehtoiset energialähteet on se, millä heitä inspiroidaan nuoria tutkijoita mutta tässä on toinen seikka. Vuonna 2005 yritän nyt puhua mahdollisimman lyhyesti, koska tämä nyt kuitenkin mielestäni liittyy siihen, mitä te teette. Silloin minä pyysin meidän kansallisilta tiedeakatemioiltamme voisivatko ne laatia raportin Amerikan kilpailukyvystä uudella vuosisadalla. Ja he esittivät aika ynseän lausunnon, sanoivat, että jos me jatkamme sillä polulla, jolla olemme, päädymme melkoisiin ongelmiin esimerkiksi tutkimusinvestoinneissa liittovaltion investoinnit olivat aika vakalla tasolla ja yksityisen sektorin investoinnit laskivat. Ne laskivat pitkälti sen vuoksi, ainakin minun mielestäni, että ne olivat niin kiinni eh, näissä neljännesvuosikatsauksissa, etteivät halunneet tehdä investointeja, koska aina oli juuri käsillä neljännesvuosikatsauksen tekeminen jotkut ainakin noista korkean teknologian, mutta näin yleisesti ottaen. Ja annettiin sellainen suositus, että pitää kaksinkertaista investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kymmenen vuoden aikajakson aikana. Ja lainsäädännöllä tähän pyrittiin, mutta tiedämme, että tällaisina talouden aikoina tätä on vaikea pitää yllä. Toinen seikka, jonka halusin myös ottaa esille, on se, että he ilmaisivat, kuinka meidän lapsemme pärjäsivät huonosti matematiikan ja luonnontieteiden kokeissa verrattuna useimpien teidän maine lasten tuloksiin. Me halusimme selvittää, mistä tämä johtuu. Meidän täytyy olla yhtä fiksuja kuin teidän, koska täältähän me tulimme. Ja saimme selville, että 50 prosenttia meidän keskivaiheen koulutuksen opettajistamme ei ollut saanut minkäänlaista pätevyyttä opettaa matematiikkaa tai opiskellut matematiikkaa. Lähes 90 prosenttia prosenttia fysiikan opettajista ei ollut saanut kunnon taustaa tai koulutusta. On aika vaikea inspiroida, jos oma tausta on tällainen. Lyhyt esimerkki. Minun isäni oli maanviljelijä ja kun tuli toinen maailmansota, hän ilmoittautui palvelukseen ja kun se loppui, hän palasi kotiin. Ja siihen liittyy silloin oma tietty tukiohjelmansa, jolla hän pääsi yliopistoon. Hän halusi olla parempi viljelijä. Hän opiskeli vihreää maataloutta, sitten tuli minä, äitini menetti työpaikkansa, isän piti hankkia toinen työpaikka ja hän meni haastatteluun ollakseen opettaja. Ja hän oli viimeinen, joka tuohon kyseiseen kouluun palkattiin. Hänen oli määrä opettaa yläasteen tai lukion tiedeopetusta ja hoitaa nuorten tyttöjen koripallo. Tähän oli viimeinen, jolta tällainen hyväksyttiin ilman mitään varsinaista koulutusta. Minä kerron tämän kaiken siksi, että me haluamme luoda sellaisia ohjelmia, joilla saadaan nämä hyvät opettajat, joilla ei vielä ole tuota hyvää matematiikan ja luonnontieteen taustaa. Heidät lähetetään itse kouluun, jotta he saavat vähän vahvistusta ja saavat tuon kunnon perustan ja taustan. Me olemme myös luonneet sellaisen stipendiohjelman, jolla opiskelijat, jotka yhdistävät matematiikan ja tieteet ja koulutuksen eh, viideksi vuodeksi tulevat opettamaan. Me olemme myös luoneet ohjelman niille yksilöille, joilla on tausta matematiikassa tai luonnontieteissä, ehkä he työskentelevät jollakin muulla alalla. Yritämme saada heidät houkuteltua nopeasti opettajan ammattiin. Ja tämä mielestäni on tärkeää. Olen sitä mieltä, että kun saadaan ne ihmiset luokkiin, jotka inspiroivat, meillä on jatkuvasti komiteoissamme Nobelin palkinnon saajia, ja he aina kertovat, että jokin tietty opettaja oli inspiroinut heidät alkuun. Se mielestäni on tapa, jolla toimitaan nuorten lasten kanssa. Mitä tulee yksityisen sektoriin, sanon vielä yhden asian ennen kuin päätän. Tämä nimittäin koskee sitä, mikä teitä kiinnostaa. Ähm, raha ei koskaan riitä, tarvitsemme lisää hyviä ajatuksia ja tarvitsemme dollareita. Meidän täytyy löytää parempia tapoja käyttää julkista rahoitusta. Me olemme saaneet tietää, että 25 eri elintä liittovaltion tasolla käsitteli tietyn alan rahoitusta, 15 suoraan rahoitusta ja 10 sen säätelyä. Ja me loimme koordinoivan elimen näiden eri elinten välille niin, että me saisimme luotua synergiaetuja. Ja ajattelimme, että voimme käyttää tätä koko ähm, sekä meidän maamme sisällä että Euroopan unionin kanssa. Myöskin kehittimme ähm, tällaisia teollisuuden koordinointi elimiä, jotka voivat kertoa, mitkä ovat ne asiat, mihin meidän pitäisi keskittyä tutkimuksessa, jos ajatuksena on saada tutkimuksesta kaupallisia tuotteita. Meidän täytyy puhua kaupallisen sektorin kanssa. Ja viimeinen asia, minkä me teimme, oli se, että me pyysimme yksityiseltä sektorilta jos ajatellaan, että eh, he tarvitsevat jonkunlaisen tietyn työpanoksen, että saavat eh, uusia keksintöjä eh, aikaan. Me kysymme, mikä tämä panos olisi ja mitkä ne taidot olisivat, mitä tarvitaan tähän. Ja tämä voisi olla minun mielestäni yksi tapa saada yksityinen sektori mukaan tähän työhön. Ja sitten lopulta on sanottu, että meidän täytyy olla itsenäisempiä, mitä tulee energian tuotantoon. Ja liittovaltiossa on DARBA-niminen ähm, elin, joka huolehtii ähm, teknologia-alasta. Siellä kehitettiin internettiä. Monia teknologian alan ähm, asioita on kehitetty siellä. Ja se on toiminut, koska heidän riskinsä olivat suuret, mutta palkkiot olivat myöskin suuret. Ja minun ystäväni parlamentissa ovat kertoneet, että täällä kulttuuri on sellainen, että ei oteta kauhean paljon riskejä, vältetään konkursseja, vältetään riskejä, koska ihminen nähdään huonosti, jos hän epäonnistuu. Tämä ei ole aina samoin meillä. Ja jos riskit nähdään huonosti, ihmiset aina yrittävät pyrkiä pieniin edistysaskeleisiin. Ja minä olen sitä mieltä, että monet asiat, kuten vaihtoehtoiset energialähteet, vaativat toisenlaista lähetymistapaa. Me, me laadimme tällaisen suuren riskin ja suuren palkkion ohjelman, mitä tulee energia-alaan, ja me olemme sitä mieltä, että tämä ohjelma on hyvin mielenkiintoinen, jännittävä, mutta mielestäni on tärkeää laittaa osa budjetista sivuun tutkimusta varten ja vaatia sitä, että ainakin 5 prosenttia jäsenmaiden investoinneista keskittyisi tähän suuren riskin, ja suuren palkkion ohjelmaan. Kiitoksia. Ja sitten Paul Rybik, itävaltalainen kollega. Minä kiitän kovasti tästä, koska tämä keskustelu ja mielipiteiden vaihto on meille hyvin tärkeä. Me viimeksi tapasimme Amerikassa ja minusta tuntuu, että jälleen on aika löytää mahdollisuuksia yhteistyöhön. Jos ajatellaan suurta osaa tiedehankkeita, niin me olemme valmiita tekemään maailmanlaajuisesti yhteistyötä. Jos me toimimme yhdessä ja investoimme yhdessä perustutkimuksen, joka on meille tärkeää riippumatta siitä, että onko kyseessä avaruustutkimus tai fuusiotutkimus ähm, tai äh, aurinkoenergiatutkimus, niin kuin puheenjohtaja täällä mainitsi. Nämä ovat suuria riskejä meille äh, kaikille ja suuria hankkeita, mutta meidän täytyy yhdessä toimia ja meidän täytyy myöskin miettiä uusia organisaation rakenteita, yhteisiä rakenteita – ja toiseksi meillä on hyvin iso eh, PK-yritysten sektori. Miten te olette onnistuneet saamaan tutkimuksen ja kehityksen mukaan vahvemmin nämä PK-yritykset? Sallinette, minulla on täällä eh, suuri eh, puheenvuoropyyntöjen lista. Ehkä voin ottaa muutamia tähän mukaan, niin sitten vasta vastaatte. Seuraavaksi Herzog. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset herra Gordonille siitä, että hän on täällä ja kertoo meille näkemyksiään. Aina on parempi puhua tutkimusihmisten kanssa, koska me olemme heidän kanssaan samaa mieltä sitten kun puhumme varainhoitoministerien kanssa, valtiovarainministerien kanssa, olemme yleensä eri mieltä koska valtiovarainministerit ovat ne, jotka leikkaavat rahat pois. Joten ensimmäinen kysymykseni on se, että jos halutaan kaksinkertaistaa tutkimukseen käytettävät varat, niin se on erittäin hyvä viesti vietäväksi myös Euroopan valtiovarainministereille. Ja yksi hieno tapa edetä on tämä tutkimusinfrastruktuuri. Haluaisin mainita nimenomaan ITERin. Minua kiinnostaa todella, mikä teidän näkemyksenne ITERistä on sellaisena kuin siitä on komiteassa keskusteltu. Ja miten te näette tulevat energiakysymykset ja energiaratkaisut. Haluaisin mainita myös sen, että on joitakin perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka voisivat olla molemmille puolille yhteisiä. Olisi hienoa, jos voisimme eh, keskustella riskilähtöisestä lähestymistavasta suhteessa tuohon varautumisperiaatteeseen perustuvaan. Mainitsitte sen, että vauhti hidastuu, mutta voitaisiin pysyä, kysyä myös, mikä on perusasennoituminen esimerkiksi kloonaukseen molemmin puolin valtamerta. Eli biotieteet, kyberseikat, nämä ovat monenlaisia perusseikkoja, koska tutkimus luonteeltaan on sellaista, että se menee aina moraalin seuraavalle tasolle. Ja nämä kysymykset voivat ehkä saada yhdessä vastauksen. Kiitos siitä, että olette täällä. Kansian. Kollega Kansian. Grazie, presidente. Grazie, mister. Kiitoksia puheenjohtaja ja monet kiitokset puheenjohtaja Kohdon minä uskon, että on erittäin hyödyllistä tehdä yhteistyötä, niin kuin tekin jo sanoitte. Ja yhteistyön etsiminen teidän maanne kanssa, ähm, jos ajatellaan rinnakkaista työtä tai sitten se, että saisimme oman työmme samoille linjoille, niin olen sitä mieltä, että meidän pitää keskittyä joihinkin asioihin. Puhuitte ensinnäkin tutkimuksesta, mutta sanoitte ainakin kolme kertaa turvallisuus, joka liittyy tutkimukseen. Puhuitte perustutkimuksesta, voimme puhua myöskin liikenneturvallisuudesta – ja periaatteessa halusin esittää teille seuraavan kysymyksen. Turvallisuus merkitsee toki sitä, että myöskin yksityisyyttä suojellaan. Kollegani puhui moraalista. Nämä seikat liittyvät tiivisti yhteen, eli turvallisuus ja yksityisyyden suojelu. Tämä aihe on perustavaa laatua oleva aihe tämänpäiväisissä keskusteluissa, eikö niin? Mutta miten sanotte, että miten voidaan saada tasapaino aikaan? Miten pitkälle me voimme mennä ja milloin voimme luopua hiukan turvallisuudesta ja tukea toista alaa vähän enemmän? Herra Odi. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette tullut tänne puhumaan meidän kanssamme. Minä puhuin Yhdysvaltain varapuheen, varapresidentin kanssa ja me tarkastelimme amerikkalaista tilannetta ja huomasimme, että meillä on suuria haasteita, jotka me tulemme ratkaisemaan tieteen avulla. Me olemme eurooppalaisina hyvin ähm, kiintyneitä ähm, älyllisen omaisuuden ajatukseen. Meillä on ä, äh, patenttijärjestelmä ja meillä on poliittinen yhteisymmärrys, joka Michel Barnierin kanssa olemme pyrkineet laatimaan koskien kolmen kielen käyttöä, mutta miten te näette kilpailun, erityisesti kiinalaisen kilpailun maailmassa? Ja sen toinen asia on se valtion avut näissä suurissa tieteellisissä projekteissa. Me olemme tarkastelleet niitä Euroopan unionin antamia tukia Boeingin ja Airbusin tapauksessa. Me odotamme nyt Boeingin tuloksia. Airbus on joutunut taantumaan jonkin verran, miten voimme auttaa näitä yksityissektorin toimijoita, että he pystyvät eteenpäin, pääsemään eteenpäin näissä suurissa kysymyksissä. Vielä yksi puheenvuoro, kollega Pytikhofer, ja sen jälkeen vastaus. I think it's a great... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hieno mahdollisuus käydä tätä mielipiteen vaihtoa ja kongressin tiedekomitean puheenjohtaja Gordon, joka on luopumassa paikastaan, on ansainnut kiitokset. Hän on ollut pitkälti mukana tässä transatlanttisessa lainsäätäjien vuoropuhelussa. Ja tänään Täällä vieraillessaan hän jälleen puhuu voimakkaasti vahvemman yhteistyön puolesta tämän parlamentin ja kongressin välillä. Tässä mielestäni myös tunnustetaan se, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, Euroopan parlamentti on vahva peluri monissa seikoissa. Minä näen tämän selkeänä poliittisena signaalina puheenjohtaja Gordon, jotta voidaan käydä laaja-alaisempaa yhteistyötä ei pelkästään teidän komiteanne ja meidän valiokuntamme välillä, vaan myös eri kongressin komiteoiden ja parlamentin eri valiokuntien välillä aivan kuten jo viittasittekin, monia eri seikkoja, joita pitäisi ajaa, jotta voisimme vahvistaa tätä hyvin strukturoitua yhteistyötämme. Voitaisiin kääntyä kaikkien valiokuntiemme ihmisten puoleen, jotka ovat jollakin lailla kiinnostuneita transatlanttisesta yhteistyöstä. Voitaisiin laajentaa jo olemassa olevaa henkilöstövaihtoa, voitaisiin järjestää yhteisiä kuulemistilaisuuksia ja me tarkastelemme myös sitä lupausta, joka on annettu, että seuraava kongressi pyrkii perustamaan toimiston Brysseliin, aivan kuten parlamentilla on oma edustustonsa toimistonsa Washingtonissa. Monissa eri seikoissa voidaan olla avuksi, voidaan luoda parempaa ymmärrystä ja voidaan myös paremmin palvella kansalaisia. Haluan aivan erityisesti korostaa teidän ehdotustanne, joka koskee noita harvinaislaatuisia mineraaleja. Tämä on mielestäni hyvin ajankohtainen aihe, strategisesti hyvin merkittävä. Ja meidän pitäisi keskittyä mahdollisimman paljon näiden harvinaislaatuisten mineraalien saamiseen kuin myös uuteen teknologiaan, jonka avulla voidaan päästä kierretyn käytön järjestelmään niin, että saadaan eh, taloudellisia mahdollisuuksia toimialoille. Esimerkiksi nanoteknologia, liuskekaasu. Tässä on vielä paljon yhteistyömahdollisuuksia ja olen tyytyväinen siihen, että olette viime vuosinanne kongressissa ollut todella ajava voima tämän kaiken edistämiseksi. Kiitoksia. Monet kiitokset ja sitten Bas Gordon, teidän vuoronne. No tässä oli aika laajalti aluetta. Voin yrittää hoitaa tämän lyhyesti. Ensimmäinen kysymys koski näitä tutkimusyrityksiä. Pitkälti kaikki rakentuu siihen, mikä on kansallinen suunnitelma. Teillä on vastaavia kansallisia sellaisia. Yliopistotutkimuksessa me olemme ottaneet käyttöön uuden elementin, sellaisen, jossa me luomme tällaisia yksittäisiä yksikköjä, joita on yhdessä yliopistossa tai kansallisissa infrastruktuureissa, ja ne keskittyvät yhteen aiheeseen, kuten esimerkiksi aurinkovoimaan, ja keräävät kaikki parhaat aurinkovoima-alan kyvyt, jotka työskentelevät pitkään. Mutta ymmärrämme myös, että jos valitaan vaikka aurinkovoima, niin voi olla jokin tietty läpimurto, joka tarvitaan. Esimerkiksi yrittää yhdistää nanoteknologia aurinkovoimaan niin, että se olisi helpommin käytettävissä. Ja silloin ehkä, mikä se nyt onkaan, niin, Silloin luodaan tällaisia Frontier Center-nimisiä yksikköjä, joissa lyhyeksi aikaa kerätään kaikkein parhaat voimat, ehkä vain muutamaksi vuodeksi tai vuodeksi. He käsittelevät yhtä ainutta alaa ja yrittävät saada aikaan läpimurron, jokin tärkeä osa tuota koko tutkimusketjua kysyitte pienistä yrityksistä, otamme ne Yhdysvalloissa kovin vakavasti. Me olemme sitä mieltä, että yli 50 prosenttia kaikista työpaikoista luodaan pienyrityksissä, joten teemme monenlaista. Meillä on ensinnäkin erillisiä varauksia. Jos meillä on vaikka liittovaltion korvamerkintä niin ja niin monelle, mitä ikinä onkaan, mistä puhutaan, varaamme tietyn osuuden pienyrityksille. Meillä on pienyrityslainoja, mutta ehkäpä eräs ainutlaatuinen juttu meillä on myös, joka voisi olla teille hyvänä mallina, on se, että meillä on ohjelma, joka laaditaan osavaltiokohtaisesti. Me kutsumme sitä MEP-ohjelmaksi. Ja siinä mm, on kyse siitä, että monilla pienyrityksillä ei ole voimavaroja saada kaikkia mahdollisia, mitä tarvittaisiin henkilöstöön palkatuksi. Ja siksi on luotu tietynlainen puuli ammattilaisia, eri alan ammattilaisia, joista pienyritykset voivat hakea asiantuntemusta. Ja me muutamme tätä prosenttiosuutta Tämä on aiemmin ollut kaksi kolmasosaa paikallista ja yksi kolmasosa liittovaltion panostusta. Eli jonakin pienyrityksenä ei ehkä voi palkata graafisen alan taiteilijaa mainostoimintaa muuta varten, mutta voi kääntyä tuon puulin puoleen ja hakea sieltä asiantuntemusta ja palveluita. Ja sitten te kysyitte minun mielipidettäni fuusiosta on tulossa hankala juttu. Se kestää vielä vuosia. Mutta tällä korkean riskin, korkean tuloksen alueella on mielestäni kuitenkin myös edettävä, vaikka ehkä pitäisimmekin aurinkoenergiasta tai tuulienergiasta. Ei se aurinko aina paista eikä tuuli aina puhalla. Täytyy olla jonkinlainen perusenergian lähde ja uskon, että fuusio on sellainen, mitä kohti on työskenneltävä. Sitten biotieteet, kloonaus, etiikka me olemme tästä hyvin huolissamme Yhdysvalloissa. Mutta jos on jonkinlainen tieteen malli, jota kulkea. Sitä varmasti kuljetaan. Me pyrimme jollakin lailla määrittämään, mitkä ovat ne säännöt, eettiset lähestymistavat, jotka koskevat ainakin meidän maitamme, jotka pyrkivät olemaan johtajia. Ja sanon tähän vielä jotain lisäksi, kun kerran biotieteestä puhutaan. Synteettinen biologia. Synteettinen biologia menee pidemmälle kuin biotiede. Siihen liittyy paljon henkilökohtaista lääketiedettä. Uskon, että meidän on tehtävä yhteistyötä hyvin avoimella tavalla synteettisen biologian ja nanoteknologian välillä. Me tarkastelemme näitä eri alueita niin, että ei jouduta käymään uudelleen esimerkiksi tätä Mantsanon ongelmaa geneettisesti muunnellun viljan kohdalla. Tässä on tiettyä allergisuutta koko asialle. Mutta synteettisyys etenee, teknologia etenee. Meidän on tehtävä yhteistyötä teidän ja meidän, jotta saisimme erittäin hyvää tieteellistä tutkimusta aikaiseksi ja tietäisimme mikä on vaarallista ja mikä ei, sekä valmistamismielessä että myös käytön osalta. Jos haastatellaan, että onko joku käyttänyt aurinkovoiteita tällä viikolla, niin niissähän on jo nanoteknologia. Se on jo käytössä tältä osin. Mielenkiintoista. Te kysytte turvallisuudesta. Minä käytän sanaa turvallisuus muutamalla eri tavalla. On olemassa se, jota voitaisiin ehkä kutsua henkilökohtaiseksi turva tasoksi, mutta on olemassa myös elintaso, ja se on se, mistä minä olen huolissani. En nyt lähde käymään kaikkia niitä keskusteluja, tietän, että ne kaikki. En sano enempää kuin, että me olemme käynnistäneet tämän keskustelun jo aikaisemmin ja ellemme olisi niin tehneet, emme ehkä olisi päässeet siihen, missä olemme nyt. Tässä on kulttuurinen ero. Yhdysvallat haluaa yksityisyyttä, ja teidän näkemyksenne yksityisyydestä on vähän toisenlainen, mutta jos esimerkiksi luitte tuota tarinaa nuoresta saksalaisesta miehestä, jolla oli samaan aikaan auki Facebook ja kaikki eri tahot. Ja hän sanoi, että nuori sukupolvi käyttää tätä kaikkea aivan eri tavalla. He katsovat sitä oikeastaan henkilökohtaisena vastuualueena. Nämä ovat ihan oikeutettuja kulttuurikysymyksiä, turvallisuuskysymyksiä, kaikkea sellaista, jota meidän on tarkasteltava oman etumme nimissä. Mutta äänensävyssä tapahtunut muutos hallinnossa on aivan selvä. Sanottakoon, että olen demokraatti ja minä kannatan tätä nykyistä presidenttiä. Mutta minusta hän myös ymmärtää erittäin hyvin sen, että me elämme maailmassa, jossa on muitakin, ja me emme voi olla se cowboy, joka siellä sanelee muille, mitä tapahtuu kun me pääsimme kuuhun Apollolla tuon Sputnik-säikähdyksen jälkeen. Paitsi tietysti siinä oli saksalaisiakin mukana meitä auttamassa, saksalaisia tieteilijöitä, mutta ihan omalla rahalla se tehtiin. Tuleva tutkimus, avaruustutkimus on liian kallista ja sit Siksi uskon, että meidän on työskenneltävä yhdessä. Hiilen taltaanotto ja varastointi on äärimmäisen tärkeää ilmastonmuutosalalla, sellainen, jonka G8 on ottanut huomioon. Meidän on työstettävä sitä yhdessä. Eli tavallaan me sanomme, että se, joka tekee, se myös saa. Tällaisina talousaikoina, kun kaikkia on niin niukalti, on aika hankalaa edetä. Entäs sitten Boeing ja Airbus? Boeingilla, Airbusilla on ollut omat takaiskunsa, edelleenkin pohditaan, mitä on oikein tapahtunut. Te kysytte henkilökohtaista näkemystäni. En ole sitä mieltä, että meidän pitäisi lähteä mihinkään kansalliseen tutkimukseen yhdellä tai toisella alalla. Minusta meidän pitäisi tehdä kansallista tutkimusta perustutkimuksen alalla. Um, one person would view se, mitä yksi ihminen voi pitää etenemisenä, toinen voi pitää muuna. Nämä äm, tekijänoikeudet ovat hyvin vahvat Yhdysvalloissa. Tämä on edelleen toinen keskustelun aihe ja meitä koskettaa se, että meidän kirjailijoidemme ja lauluntekijöidemme äm, tekstit esimerkiksi viedään pois, siis että joku muu vie ne ja kopioi ne ja käyttää niitä. Sitten oli toinen aihe, mistä Reinhardt puhui, se, että me työskentelisimme yhdessä. Mielestäni tämä voisi olla mielenkiintoista teillekin. Monet tutkijat Euroopan unionin alueella eivät tiedä, kenen luo heidän pitäisi mennä Yhdysvalloissa – Yhdysvalloissa olevan yliopiston luo vai jonkun muun luo, vaikka liittovaltion yhteyshenkilön luo. Meillä oli ennen tämä OSTP, eli se oli sellainen verkosto, jossa oli alakomitea, joka huolehti kansainvälisestä yhteistyötä työstä. Ja edellisen presidentin aikana tämä jätettiin pois ohjelmasta, sitä ei käytetty enää, ja minä olen pyytänyt, että tätä järjestelmää otettaisiin uudelleen käyttöön. Sillä on nyt olemassa web-sivu, joka ei ole vielä täysin valmis, mutta se tulee olemaan toivottavasti. Ei, jos tämä kiinnostaa, jos nanoteknologia kiinnostaa teitä, että voitte esimerkiksi mennä suoraan tiettyyn paikkaan, tietylle sivulle ja löydätte tiedot sieltä. Mutta niin monia asioita pitäisi tehdä minä haluaisin sanoa teille suoraan, hyvät ystävät, että minä haluaisin tehdä nämä asiat, mutta tässä nykyisessä ilmapiirissä on hyvin vaikea poliittisesti saada läpi asioita, jotka voisivat olla lisää byrokratiaa aiheuttavia. Eli sellaisia asioita ei tule tapahtumaan. Minä tiedän, että suurlähettiläs Conan halusi tänne EU-lähetystön meillä on tällainen no- malli olemassa, me voisimme tämän mallin mukaan toimia. Eli tämä taisi nyt vastata kaikkiin kysymyksiin, joita teillä oli. Monet kiitokset Angelika Niebler seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Gordon siitä mahdollisuudesta, että tulitte keskustelemaan tänne meidän kanssamme. No niin. Mitä tulee Atlantin mantereiden väliseen yhteistyöhön, niin Atlantin mantereiden välinen yhteistyö on sitä, mille me olemme Euroopan unionissa antaneet paljon arvoa ja olen iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella keskenämme. Minulla on muutama hyvin lyhyt kysymys. Ensinnäkin Euroopassa on rakennettu Euroopan tutkimusalue vuosien ajan ja kun olin valtuuskunnan matkalla, niin Euroopan valtuuskunnan johtajana Arabian niemimaalla totesin, että tämä meidän ideamme tästä Euroopan tutkimusalueesta, se, että avaamme mahdollisuuden muiden maiden tutkijoille mahdollisuuden tulla tänne, niin se ei olekaan niin suosittua kuin mitä me olimme odottaneet. Eli kysymykseni teille kuuluu, että miten USA perspektiivistä on havaittu se, että meillä on Euroopassa tutkimuspolitiikkaa. Te sanotte, että jos ajatellaan Euroopan tutkimusneuvostoa, niin tunnetteko te tämän käsitteen? Ja miten mielenkiinto, suurella mielenkiinnolla tässä kohdin katselette Eurooppaa. Ja sitten toinen asia, joka on Meksikonlahden katastrofi – niin miten paljon edustajanhuoneessa tästä tällä hetkellä keskustellaan ja mitä seura- seuraamuksia ja johtopäätöksiä siitä tehdään. Meillä on täällä mahdollisesti vähän puutteita tiedotuksessa. Tässä on erilaisia paradigmoja Meksikon lahden tilanteessa, koska siellä mahdollisesti noudatetaan erilaista politiikkaa, mutta me täällä Euroopassa olemme hyvin rajoitettuja ja annamme hyvin vaikeasti tai ähm, vankalasti lupia niin, että pyrimme tällaiset äh, riskit rajoittamaan ennen, ennen kuin annamme lupia. Ja kysymykseni kuuluu, että miten USAn edustajan huoneessa vastaavia tilanteita käsitellään. Sitten seuraava kysymys, en tiedä onko tämä tiedekysymys vai ei, minä en tiedä, mutta meillä Saksassa ainakin on niin, että 90 prosenttia tutkimuksen tuesta tulee yksityisiltä puolelta ja 10 prosenttia tulee julkisista varoista, mikä on ähm, yksityisen tutkimuksen tuen ja julkisten tutkimusohjelmien välinen suhde USA. Olisin kiitollinen teille, jos voisitte vastata tähän. Saanen pyytää kollegoja puhumaan hiukan lyhyemmin, koska muuten minulla tulee olemaan vaikeuksia antaa kaikille puheenvuoron. Kollega Dosnowski. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Gorne. To pro mě... Kiitoksia puheenjohtaja. Monet kiitokset herra Kordon. Tämä on minulle todellakin suuri kokemus, että saan tavata teidät täällä. Te itse sanoitte, että NASA aikoinaan oli suuri motivaation lähde kaikille mahdollisille tutkimustoimille, erityisesti silloin, kun saatiin aikaan jotain erityistä ja kylmän sodan aikana oli hyvin monimutkaisia eh, pele, monimutkaista pelaamista, geopoliittisia ongelmia. Minulle tämä oli samaan aikaan hyvin mielenkiintoista. Minä olin nuori silloin ja ilman sitä ideologian vivahdetta, mitä oli, niin minä näin tässä hyvin suuren alueen tämän tieteen ja tutkimuksen. Te puhuitte sitten tutkimuksen uusista tukimahdollisuuksista. Minulla on sellainen subjektiivinen mielikuva, että me kaikki pitäydymme vain visioissa. Miten te näette riskit ja palkkiot? Onko se mm, sellaista motivaatiota, joka tässä piilee ja missä tilassa näette NASAn tulevaisuuden? Minulle NASA on huippu, tutkimuksen huippusuoritusten symboli ja tieteen symboli, vaikka viime aikoina minulla onkin ollut sellainen tunne, että tiet tasoittuvat uudelleen NASAlle. Emme tiedä ihan tarkkaan, että mille tielle NASAn pitäisi lähteä. Tilanne on hyvin monimutkainen. Ehkä puuttuu uutta motivaatiota NASAn kohdalla. Ehkä sieltä puuttuu uusi symboli. Ehkä ei pitäisi ainoastaan tiedettä ja tutkimusta suunnata uudelleen ehkä pitäisi saada aikaan uutta yhteistyötä NASAn ja Euroopan tiedemiesten välillä. Kollega Tika, olkaa hyvä. Monet kiitokset. Tervetuloa, herra Kordon, Euroopan parlamenttiin. Ensinnäkin haluaisin todeta, että Euroopan parlamentissa on olemassa STOA-valiokunta, jossa on mukana 13 parlamentin jäsentä ja puheenjohtaja. Ja STOA-valiokunta arvioi tieteen alan ehdotuksia ja antaa suosituksia niin, että valiokunnat voivat muodostaa niistä oman kantansa. Kysynkin, että onko Amerikan edustajan huoneessa vastaavanlainen järjestelmä olemassa. Minä myöskin näin, että se komitea, jonka puheenjohtaja te olette, niin sen eh, toimivaltaan kuuluu, kuuluu sisäinen turvallisuus. Haluaisin kuulla, että mitä tutkimushankkeita on tietokoneturvallisuuden alalla tai tietoturvallisuuden alalla olemassa. Ja sitten viimeinen kysymykseni koskettaa yhteistyötä kansainvälisen standardoinnin alalla. Minä toivon, että meillä tulee olemaan varsin hyvä yhteistyötä. Äh, USA kanssa viimeinen kysymykseni kosketti äh, tietosuojaa, mutta siihen vastasittekin jo. Ja seuraava puhuja. Kiitoksia puheenjohtaja ja sydämellisesti tervetuloa herra Kodon meidän valiokuntaamme. Äh, minulle on suuri ilo että olette täällä ja näen tästä reaktiosta, että on todellakin hyvät perusteet hyvään yhteistyöhön. Haluaisin puhua tullityöstä ja Atlantin välisen yhteistyön tehostamisesta. Herra Kodonin vierailu tietenkin tässä asettaa antaa tiettyjä suuntaviivoja normaalisti, kun meillä on vieraiden kanssa keskusteluja, niin meillä on hyviä aikomuksia, mutta sitten seurantaa oikeastaan aika vähän. Mutta nyt Kordorin vierailun yhteydessä olemme määritelleet jo seuraavan askeleen, jolle pitäisi siirtyä. Meillä on erityinen yhteistyöhanke tutkimuksen alalla. Kyseessä on pilottihanke, jonka kongressi ja myös me, e, tätä kongressia myöskin me työstämme ja sitä, miten me voimme tehdä tiiviimpää yhteistyötä. Eli yksi lisäaskel herra Kodonin vierailun jälkeen on 16. marraskuuta e, tohtori Holbrenin vierailua odotellaan silloin. Hän on tutkimus ja valkoisen talon tutkimus ja tiedejohtaja. Hän on presidentti Obaman neuvonantaja ja silloin kyseessä on myöskin innovaatio ja tutkimus Yhdysvalloissa. Siis 16. marraskuuta meillä on jälleen täällä Yhdysvaltojen edustaja valiokunnassamme tavallaan herra Cordonin vierailun seuraavaa. Kiitoksia. Ja sen jälkeen Bart Gordon. Um, you, you asked... Kiitoksia, kiitoksia. Te puhutte tutkimuksen koordinoinnista EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Suuressa määrin se on pitkälti yliopistopohjaista eikä ulotu liittovaltiotason. Minä olin Cambridgeissa lauantaina ja Yksi sen yliopistoista on ystävyyssuhteessa MITn kanssa, joten pitkälti tämä tapahtuu yliopisto yliopistolle. Pitkälti on kyse kansallisista tiedesäätiöistä myös. Ja tämä varmasti liittyy myös näihin tutkimusvirastoihin ennen kaikkea suurilla alueilla – hiilen taltoonotto ja varastointi on jo oma vauhtinsa, mutta me yritämme saada aikaan näissä kuulemisissamme sen, että saamme asioita eteenpäin, jotta jotakin tapahtuu. Hiiliä vielä on Yhdysvalloissa, Puolassa, joissakin muissakin Euroopan osissa. Hiili on erityisen merkittävä Kiinan energiassa vastaisuudessa jos siis voimme kehittää jonkinlaisen hiilen talteenoton ja varastoinnin, niin se hyödyttää meitä kaikkia. Uskoakseni myöhemmin tässä kuussa meillä on ydin voima-asiat tulossa komiteamme käsittelyyn. Tämä on ristiriitainen asia, mutta uskon, että monikansallisella tasollakin tätä pitäisi tarkastella. Ja kun puhun tutkimuksesta, tarkoitan neljättä sukupolvea, niin että voisimme tehdä näistä voimaloista vähän halvempia. Sen jälkeen voisimme pohtia uudelleenkäsittelyä ja sitten tuo loppuvarastointi. Yksikään paikka ei ole pysyvä käytössä vielä. Joten tämä hyödyttäisi meitä kaikkia. Voitaisiin tehdä tämä monikansallisesti ja tässä on aika paljon mitä voitaisiin julkisella puolella tehdä. Sitten ITER. Jälleen kerran, kun tässä nyt ystävien kesken ollaan. Yhdysvallat arvostaa tutkimustaan enemmän kuin muiden. Me osallistumme, me ei osallistumme jatkossakin. Mutta näin tämä nyt vain on. Sitten tämä äh, Meksikonlahden öljyvuoto, erittäin vakava asia, jota nyt tarkastellaan. Kongressissa on viisi eri äh, komiteaa, jotka tarkastelevat tämän voittamisen eri tekijöitä. Kokoonnumme parin viikon kuluttua hyväksymään lainsäädäntöä. Osa meidän ongelmastamme ei niinkään ollut tämä prosessi itsessään niin, etteikö se olisi ollut riittävän tiukka tai ennemminkin sanotaan, että byrokraattimme eivät seuranneet sääntöjä. He olivat liikaa teollisuuden alan vallassa. Tässä on ongelma, me tunnustamme sen ja tähän on tulossa muutoksia, mutta mielestäni on tärkeää, että saadaan sellaiset kansainväliset standardit, jotka puuttuvat. Kyseessä on mahdollisesti öljyntuotanto Kuuban rannikolla. Emme tiedä tarkalleen, mitä siellä aiotaan tehdä, mutta se voi vaikuttaa meihin. Pitäisi siis olla kansainväliset standardit porauksen sallimiselle, sille, miten saa porata ja Tämä nyt on vain minun mielipiteeni, mutta minusta pitäisi voida sanoa myös jollakin öljyyhtiölle, että jos ei se näitä standardeja noudata, sanotaan nyt vaikka mm, Englannin rannikolla tai missä tahansa, niin minusta me sanomme, että jos ette toimi siellä, niin ette ole, kuten pitää, niin ette ole kyllä tervetulleita meidänkään rannikoillemme. Eiköhän tässä ole tulossa muutoksia sitten tämä tutkimuksen suhde. Noin kaksi kolmasosaa meidän maamme tutkimuksesta on yksityisen sektorin tekevää, noin kolmannes julkisen sektorin. Mutta minä laittaisin tähän pienen lisäyksen, eli suurin osa perustutkimuksesta tapahtuu julkisella puolella, julkisin määrärahoin. Ja suuri osa yksityisestä rahasta käytetään siihen, että tuon perustutkimuksen tuloksia viedään sovelletun tutkimuksen tasolle. Tässä lukee ei. Riskiperusta, en muista mihin se liittyi, joten jatketaan. Sitten NASA. Aa, riskeihin liittyvät uhat. No NASA kuitenkin, se on siis meidän kansallisaarteemme. Ja meidän komiteallamme on ollut erittäin hankalaa, kun olemme koittaneet päättää NASAn tulevaisuudesta. Ongelma on seuraava. Enkä nyt tarkoita tätä mitenkään vastapuolta kohtaan hyökätäkseni, mutta Bushin aikakaudella ja jo ennen sitä NASA sai paljon. Se sai varoja, mutta sen piti tehdä myös jotakin, saada tulosta aikaan. Ja nyt tämä on siirtynyt meille. Sillä on noin 17 miljardin dollarin budjetti, mutta huomattava määrä myös tehtävää. Nyt me yritämme hahmotella, ja tämä tapahtuu ihan pian, me yritämme hahmotella NASAn ja kaupallisen alan suhdetta, NASAn ja meidän kansainvälisten kumppaniemme välistä suhdetta, ja uskoakseni täällä joku toinenkin, tai te mainitsitte että me tarvitsemme tietyn tavoitteen. Pitää päästä kuuhun tai jollekin asteroidille. STOA. Meillä ei ole STOAN kaltaista vastaavaa elintä. Mutta meidän komiteassamme teetetään erityyppistä tutkimusta. Tämä on tavallaan merkinanto siitä, mihin pitää tähdätä, mihin ollaan menossa. Me olemme ehkä hiukan kykenevämpiä tarjoamaan kansalliselle tiedesäätiölle varoja ja mahdollisuuksia ja antaa niiden päättää itse, mitä tehdään. Kyberturvallisuustutkimus, minä olen komiteassamme vastuussa siitä, minusta se on tärkeää. Kansainväliset standardit ovat tärkeitä, niiden pitää olla hyvin perustellut standardit, ei mitä tahansa mielivaltaisia. Toivoisin, että me voisimme tehdä enemmän yhteistyössä Liittovaltiolla on olemassa oma teknologiainstituuttinsa, joka kuuluu meidän toimivaltuutomme piiriin, ja me pyrimme kovasti nostamaan sen profiilia. Tämä on sellainen virasto, joka toimii e, myös niin, että muut yritykset, muut maat voivat osallistua siihen. Tietyllä tavalla, jotta voitaisiin määritellä, minkälaisia investointeja tai mitä investointeja me saamme. Obama on sijoittanut paljon varoja tähän tutkimuksen stimulointipakettiin. Ja mitä me nyt saamme siitä? Tuloksena on kysymys. Eli meillä on kaksi osainen lähestymistapa. Toinen on poliittinen lähestymistapa. Me teemme tätä tutkimusta työpaikkojen tai tiettyjen tuotteiden vuoksi tai yleisön vuoksi. Toisaalta meidän pitäisi paremmin ymmärtää se, että kun me investoimme yhden dollarin, niin me saamme dollari kymmenen senttiä toisaalla takaisin. Eli meidän täytyy tehdä toimia, jotta voisimme tarkastella näitä lukuja kansainvälisellä ja kansallisella tasolla ja minä olen sitä mieltä, että hän on hyvin tärkeä henkilö tässä, hyvin kansainvälisesti tunnustettu henkilö ja Englannissa tunnustettu henkilö, ja hän ymmärtää, meidän presidenttimme ymmärtää, että meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Ähm, nyt on vaikea taloudelliset ajat, mutta tämä olisi hyvä henkilö, jonka kanssa voisimme keskustella näistä asioista. Äh, herra edustajan huoneen jäsen, herra Kodonma, saanen kiittää teitä tästä keskustelusta ja tästä tietojen vaihdosta. Tämä oli todella ensimmäinen kerta, siitä oli paljon etua ja minusta tämä oli myöskin hyvin kiinnostava kummankin osapuolen kohdalla. Ja kuten sanottiin, tämä ei ole varmasti viimeinen kerta ja meidän täytyy huolehtia siitä, että miten me voimme institutionalisoida tämän yhteistyön ja miten me voimme sitten säännöllisesti jatkaa tätä yhteistyötä, ei vain silloin tällöin. Eli minä kiitän teitä kovasti siitä, että puhuitte täällä ja Täten päätän myöskin tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja toivotan teille kaikkea hyvää ja hyvää kotimatkaa.